Okay. So welcome back. No niin, tervetuloa siis kaikille takaisin. Alkakaamme nyt sitten kesätyön, kesätauon jälkeen työmme. Nyt sitten muutama tärkeä aihe tässä on tiedossa. Ensiksi nyt hyväksymme esityslistan. Onko siihen mitään sanottavaa? Ja nyt sitten koordinaattoreiden asioihin palataan ehkä sitten huomenissa. Ja nyt täytyy myös hyväksyä ensimmäisen kokouksen pöytäkirja 10. päivältä heinäkuuta. Sitä ei näytä kukaan vastustavan, joten pöytäkirja on hyväksytty. Sitten oikopäätä esityslistan viidenteen kohtaan. ja, ja sitten aina tuohon puoli 11 asti, koska äh, esit, äh, vieraan täytyy lähteä silloin. Tervetuloa tähän kokoukseen. Hagono Korsiasta nyt siis puhutte. Ja koordinaattorinen kanssa olemme myös tästä puhuneet. Kuuleminen on nyt tänään tiedossa, kun mietimme nyt IKAOssa käytäviä neuvotteluja siitä, millä tavalla toimitaan globaalin markkinaperusteisen mekanismin äh, suhteen päästökauppajärjestelyssä ja miten me eurooppalaiset voimme omat, äh, meka, oman mekanismimme ottaa käyttöön. Totta kai meillä on jo tuo ETS-järjestelmä mahdollisuutenamme. Tämä on, tässä on nyt meidän talomme odottelemassa vastauksia tämän päivän aikana ja onko tässä uhasta kyse, toivottavasti sitä ei ole, mutta joka tapauksessa nyt kuulemisen taustalla ovat tällaiset syyt ja oletan, että saamme hyvän keskustelun ja hyvät vastaukset, joten tervetuloa tänne. Teillä on 10-15 minuuttia tähän kärkeen. Thank you very much. Um, uh, Oikein paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Arvoisat edustajat, hyvät naiset ja herrat. Kuten sanoitte, tämä on kuuma peruna. Toivottavasti kesäkin oli kuuma, mutta mukava. Ainakin jossain päin näin taisi olla. Siellä missä minä olin, niin tuli vettä melkein koko ajan. Mutta silti olen iloinen voidessani oli taas täällä. Varmaan kaikki olemme tyytyväisiä siihen, että olemme taas täällä. Työtä riittää. Alkuun saaneen kiittää teitä, herra puheenjohtaja Kanfää, kutsusta tähän valiokuntakokoukseen. Komission jäsen Bulls ei valitettavasti päässyt tämänpäiväiseen kokoukseen ja hän pyysi minua edustamaan häntä täällä. Minulla on ilo olla täällä vieraananne ja keskustella teidän kanssanne ICAOn 40. yleiskokouksesta ja Korsiasta, eli kansainvälisen lentoliikenteen päästöhyvitysjärjestelmästä. Liikennesektorin on kannettava kortensa kekoon ympäristöjalanjäljen ja vähentämiseksi ja vähähiilisyyden edistämiseksi ja von Leyenkin on tätä omassa puheessaan esittänyt. Liikenteen päästöosuudet ovat vain 2 prosenttia. Tämä kuulostaa aika vähältä, mutta lentoliikenteen määrä kasvaa jatkuvasti ja matkustajakohtainen polttoaineen kulutus on tippunut neljällä, neljänneksellä mutta silti sektorin volyymi kasvaa entisestään. Mutta samanaikaisesti myöskin vaatimukset ja odotukset kasvavat entisestään ja tämä jatkuu tulevaisuudessakin. Ja tästäpä syystä onkin erittäin tärkeää, että lento- ja lentoliikenneala osallistuu omalla, omalta osaltaan tähän jalanjäljen pienentämiseen. Kun ajatellaan komission heinäkuussa esittämää tämä työohjelmaa, niin von Leyen kertoi, että vuoteen 2050 mennessä pitää päästä hiilineutraaliuuteen, eli mennään pidemmälle kuin mitä on aikaisemmin ehdotettu, eli vuoteen 2030 mennessä päästäisiin 40 prosentin luokkaan. Liikenne mukaan lukien ilmailut kantavat kortensa kekoon ja von der Leyen ilmoitti, että kaikkien on puhallettava yhteen hiileen. Tämä pitää paikkansa ilmailun osalta. Siis ilmailuhan on globaali lähtökohtaisesti ja siksipä globaalin järjestelmän eli Korsian käyttöönotto ja menestyksekäs toteuttaminen on Euroopan unionille erittäin tärkeä asia. Arvoisat edustajat, saan tässä yhteydessä korostaa, että olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että Euroopan parlamentti on erittäin kiinnostunut Korsiaan Korsiasta ja että Envia ja Tran ovat juuri tästä aiheesta kiinnostuneita. Kuten tiedätte, niin kuun loppupuolella IKA on 40. yleiskokous järjestetään Montrealissa. Tämä kolmen vuoden välein järjestettävä kokous kokoaa ICAOn jäsenvaltiot mukaan ja siellä keskustellaan kolmen vuoden aikataulu toimintaohjelmasta. Kun otetaan huomioon se, että Euroopassa lentoliikenteen kasvumahdollisuudet riippuvat siitä, miten ala pystyy huomioimaan kansalaisten vaatimukset ja ympäristövaatimushaasteet, niin tietenkin me haluamme, että ilmailuala kantaa oman kortensa kekoon taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. Tämä tarkoittaa myöskin sitä, että vuoteen 2020 mennessä hiilineutraaliuskasvu toteutuu ja että päästään jopa tämänkin tason alle. Vuonna 2016 ICAO yleiskokous edellisen kerran järjestettiin ja silloin sovittiin ensimmäistä globaalista järjestelmästä ilmailu, siviiliilmailun alalla. Euroopan rooli on ollut keskeinen. Meidän mielestämme tämä on ainoa ja oikea lähestymistapa. Vuonna 2016 yleiskokouksen aikana useat Euroopan parlamentin jäsenet, kuten varapuheenjohtajanne Bas Eikaut, tukivat meitä ja olivat mukana näkemässä, miten hankalien neuvottelujen jälkeen saatiin hyvä tulos aikaiseksi. Korsia, kuten hyvinkin tiedätte, on markkinapohjainen mekanismi, eli kaikki hiilidioksidipäästökasvut hyvitetään suhteessa vuoteen 2020. Tarkoituksena on vaiheittainen järjestelmä, joka on vuodesta 2021 vuoteen 2026 vapaaehtoinen ja pakollinen vuodesta 2027 alkaen. Tämä pitää sisällään seuranta, raportointi ja todentamisjärjestelmän. Tarkoituksena on varmistaa, että järjestelmä on toimiva ja että vältetään kaksinkertaista laskentaa. Näin vahvistetaan myöskin kestävien ilmailupolttoaineiden käyttöä. Niiden rooli on erittäin keskeinen, kun päästö yritetään leikata. Kolme vuotta myöhemmin, eli nyt, niin korsian täytäntöönpanoon liittyvät määräykset on hyväksytty ja nyt odotamme täytäntöönpanon toteutumista. Prosessin aikana Euroopan on pitänyt taistella vahvan kunnianhimoisen järjestelmän puolesta, kun on olemassa myöskin sellaisia valtioita, jotka haluavat heikon korsia-järjestelmän tai haluavat, ettei se liity ympäristöön vaatimuksiin laisinkaan. Eurooppa haluaa osallistua vahvasti kunnianhimoisen korsian toteuttamiseen. 81 jäsenvaltiota ovat jo ilmoittaneet osallistuvansa Korsiaan vuodesta 2021 alkaen, kun pilottivaihe alkaa. Tätä pidettäköön hyvänä tuloksena. Korsia on paras, ehkäpä ainoakin väline, jolla voidaan globaalisti varmistaa ilmailuliikenteen mukana olo, koska Pariisin sopimuksessa näin ei ole. Näin voidaan varmistaa, että tavoitteisiin päästään, jotka siis Pariisissa hyväksyttiin. ETS, vaikka se onkin kunnianhimoisempi, se ei voi ratkaista ilmailun liittyvät päästöongelmat, koska meidän täytyy huomioida myöskin alan jatkuvat kasvuluvut. Korsia kattaa hiilidioksidipäästöjen osalta kolme kertaa suuremman volyymin kuin ETS ja Euroopan osuus tulee pienenemään jatkossa, mutta me tarvitsemme globaalia toimintaa, ei ainoastaan eurooppalaista toimintaa. Kun Korsia halutaan panna täytäntöön, niin edellisessä ICAON neuvostokokouksessa kesäkuussa keskusteltiin ponnekaasti juuri tästä eksklusiiviteettikysymyksestä. Suurin osa on neuvostossa tukivat juuri tätä eksklusiviteettia, eli että se hyväksyttäisiin yleiskokouksessa Päätöslauselmaan Me emme tätä hyväksyneet, mutta enemmistö kuitenkin oli eri mieltä. on neuvosto on ehdottanut seuraavanlaista sanamuotoa. On sitä mieltä, että Körsi on ainoa globaali markkinaperusteinen järjestelmä hiilidioksidipäästöjen leikkaamiseksi lentoliikenteen alalla. Näin voidaan välttää tilkutakkimainen järjestelmä. Näin voidaan varmistaa, että kansainvälinen ilmailu huomioidaan laskennoissa vain yhteen kertaan. On erittäin todennäköistä, että päätöslauselma hyväksytään ehdotetussa muodossa ja siksipä olen yhtä lailla huolissani kuin tekin herra puheenjohtaja, jonka esititte komissiolle heinäkuussa. Ja tästäpä syystä meidän täytyy varmistaa, valmistautua tähän tosiasiaan Montrealille silmällä pitäen. Me haluamme toimia ETS-direktiivin hengen mukaisesti. Eli komissio tulee tekemään omat arviointinsa korsia järjestelmä toteutettavuudesta ja ensi vuoden loppuun mennessä tulee esittämään EU-lainsäätäjille oman raportinsa tähän liittyvät raportointivaatimukset. Parlamentti yhdessä neuvoston kanssa tulee tietenkin päättämään tämän raportin pohjalta, miten korsia pannaan EU-ssa täytäntöön, ottaen huomioon nykyinen ETS-direktiivi. ICAO yleiskokouksessa tärkeänä pidetäköön sitä, että kolmannet maat tietävät, että me haluamme panna korsen täysimääräisesti täytäntöön ja että me haluamme tässä noudata ETS-direktiivin määräyksiä ja ottaen huomioon EUn ympäristöpoliittiset linjaukset ja integroituneet ilmailumarkkinat. Täysisuntoa odotellessa komissio tulee tänään hyväksymään unionin kannan tähän eksklusiviteettikysymykseen liittyen. Ehdotus vaatii eurooppalaisilta valtioilta toimenpiteitä varmistaakseen, että Eurooppa kunnioittaa kaikkia poliittisia ja juridisia sitoumuksia. Komission ehdotus tullaan välittämään parlamentille mitä pikimiten. Kuten aivan oikeutetusti kirjelmässä todettiin, niin meidän täytyy kunnioittaa Euroopan päätön päätöksentekomekanismin autonomiaa. Chicagon yleissopimuksessakin puhutaan juuri syrjimättömyydestä. Meidän täytyy vaalia omaa toimintamahdollisuuttamme, eli meidän täytyy toimia Pariisin yleissopimuksen hengessä. Euroopan unionin kanta kansainvälisessä neuvottelussa on aina ollut se, että se pitää kiinni etuoikeudestaan toimia myöskin edelläkävijänä myöskin ympäristöalalla. Arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, ennen kuin päätän puheenvuoroni niin ihan lyhyesti vielä muutama sananen komission toimista ympäristöjalanjäljen pienentämiseksi ja hiilipäästöjen vähentämiseksi liikenteen alalla. Te haluaisitte minun kertovan enemmän täällä Korsiasta, mutta saanen muistuttaa, että Korsi on vain yksi tekijä monien joukossa, jotka liittyvät niihin toimenpiteisiin, joilla yritetään vähentää ilmailun aiheuttamat päästöt. Mekan markkina perusteisen mekanismin eli Korsian ja ETS lisäksi EUlla on olemassa CESAR ja Single European Sky-järjestelmä. Näiden avulla on voitu leikata hiilidioksidipäästöjä jo 2,6 miljoonalla tonnilla vuodesta 2014 lähtien, ja me haluamme leikata niitä enemmän, kunhan Single European Sky saadaan hyväksyttyä, vaikkakin se on ollut aika lailla hankalassa asemassa neuvostossa. Me tuemme myöskin tutkimusta ja kehitystä ja uuden teknologian käyttöön ottamiseksi, lentokoneiden kehittämiseksi. Tarkoituksena on varmistaa, että Clean Sky-ohjelman mukaisesti päästöt leikataan ja näin voidaan varmistaa, että vuonna 2025 35 teknologiaa kehitetään. Vuoteen 2050 mennessä 75 prosenttia nykyisistä lentokoneista tai tilastuista sellaisista tullaan korvaamaan Clean Sky 2-teknologian mukaisilla laitteilla. Minä uskon, että tähän voidaan päästä. Tällä hetkellä vaihtoehtoisten polttoaineiden osuus on vain 0,05 prosenttia, joten on selvää, että äh, infrastruktuurin ja tämän polttoaineen käyttöönoton suhteen on olemassa suuria haasteita. Mutta me tarvitsemme ennakoitavuutta, jotta investointihalukkuutta voidaan lisätä, innovointia tukea. Minä uskon, että me voimme siirtyä SAFien käyttöön juuri kerosiinia korvaamalla. Ja kun nyt komissio on kokoonpanossa vaihtunut, niin en voi vielä sitoutua yhtään minkäänlaisen poliittiseen toimintaohjelmaan, ymmärtän, että sen, mutta uskon kuitenkin sen, että kestävä polttoaineet ovat realiteetti ja niitä tarvitaan, jos haluamme juuri vahvistaa omaa markkinaperusteista mekanismia. Jotta kansainvälisen ilmailun ilmastovaikutuksia voidaan vähentää, niin Eurooppa tulee ICAon yleissopimuksessa vaatimaan juuri ympäristösuojelun huomioon ottamista ja hiilineutraaliuden aikaansaamiseksi vuodesta 2020. Minä uskon, että tämä on mahdollista, kun otetaan huomioon nämä kaikki välineet ja kehittämällä teknologiaa ja innovointia, tekemällä tiivistä yhteistyötä teollisuuden kanssa. Tämän lisäksi Eurooppa tulee tietenkin huomioimaan, mitä on tehty polttoaineiden kehittämiseksi. Samalla me haluamme korostaa, että juuri ympäristön koskemattomuus on keskeisellä sijalla päätöksiä tehtäessä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät edustajat, tämä oli alustukseni. Oikein paljon kiitoksia. Thank you very much. Uh, time... Kiitokset. Niin, ajan mukaan katsotaan, miten koordinaattoreiden kanssa käy ja sisällön mukaan myös. Nyt sitten koordinaattoreiden kysymykset ensiksi. Jokaiselle kaksi minuuttia. Ja toivon, että te kaikki pitäisitte kiinni ajoista, puheenjohtaja Liise. Kiitoksia puheenjohtaja, paljon kiitoksia pääjohtaja. On kaksi valtavaa ongelmaa Korsian kanssa. ICAO on kuitenkin YK on elin ja siteraan tässä YK pääsihteeri Gutierrezia. Hän vaatii, hän kehottaa kaikkia valtioita ja kaikkia sektoreita talouselämässä myös yksityisellä sektorilla esittelemään suunnitelmia nyt tämän vuoden syyskuussa, jotta vuoteen 2030 mennessä saataisiin 45 prosenttia vähennettyä pyöstöjä – ja kaksi, päästäisiin ilmastoneutraalin tilaan 2050. Tämä on YK on pääsihteeri Gutierrez. Oikeastaan herra Gutierrezin pitäisi ottaa myös tarttua omaan järjestönsä ICAOon, koska ICA on, on pahempi kuin Bolsonaro ja Trump. Kun, kun tarkastellaan pel- silkkoja faktoja, niin lentoliikenne on se sektori, joka kaikkein, kaikkein, kaikkein kauimpana on näistä Gutierrezin tavoitteista. Päästöt nousevat valtavasti maailmanlaajuisesti ja Korsia ei myöskään velvoita lentoliikennettä vähentämään päästöjä. Se ei ollenkaan missään suunnitelmassa mukana. Tämän nousun rajoittamista ei, rajoittaminen ei myöskään toimi, koska se, mitä Korsia on erittänyt, on tämä kompensointi, niin se ei toimi se on, se on täynnä porsaanreikiä. Ja tämä on todellakin päinvastaista sen suhteen, mitä YK on pääsihteeri on vaatinut. Ja minä olen hieman pettynyt äh, siitä, että pääjohtaja ei äh, ottanut tätä esille kriittisesti. Toinen ongelma joka liittyy meidän parlamenttimme oikeuksiin. Me olemme äh, yhteispäätösmenettelyssä päättäneet, että että lentoliikenne on mukana päästöjen vähentämisessä, mutta, mutta se on vähemmän, paljon vähemmän kunnianhimoinen kuin muut sektorit. Ja kuitenkin tässä pitäisi 43 prosenttia vähentää päästöjä, niin kuin Kutieris on esittänyt. Me vaatimme kuitenkin vaatimme enemmänkin minä olen epäilevä sen suhteen, josko terästeollisuus tähän pystyy, mutta toiset vaativat paljon enemmän ja lentoliikenne on se on niin kovin korkealla näistä tilastoista. Minä lopetan juuri. Niin ja minä luulen, että tämä on, tämä, tätä ei voida hyväksyä missään oloissa. Ja komission täytyy ottaa selkeämpi kanta tähän, paljon selkeämpi kuin mitä pääjohtaja tänään esitti. Kiitoksia. Thank you. Sorry for... Kiitokset. Niin, anteeksi nyt tästä tiukasta aikataulusta. Ja seuraavaksi Jytteland, olkaa hyvä. Kiitokset, kiitos pääjohtajalle, kun tästä voimme nyt puhua. Demareiden puolesta voin sanoa, että epäilemättä meidän täytyy koko yhteiskuntaa vaatia vähentämään päästöjä myös kansainvälistä ilmailualaa. Ja ajatus ei ole niinkään huono, kun ajattelemme tätä globaaliin ongelmaan esittyä maailmanlaajuista ratkaisua, mutta siinä on kaikenlaisia puutteita tämän järjestelmän täytäntöönpanossa ja parlamentti on ottanut huomioon sen kunnianhimon puutteen ja äh, näiden kredittien käytön vuoden 2020 jälkeen. Ja Korsia myös salli käyttää puhdasta öljyä ikään kuin vaihtoehtoisten polttoaineiden sijaan. Eli tahtoisin, että mm, komissio puuttuisi tähän puhtaan öljyn vaihtoehtoon ja nyt poistaisi tällaiset porsaan reijät ilmaston kannalta. Ja Korsia on ainoa hiilidioksidipäästöjen vähentämismenettely maailmanlaajuisesti, ja nyt se näyttää jättävän ETSn syrjään mitä komissio tekee konkreettisesti, jottei Korsia aliarvioi unionin ETS-järjestelmää ja miten sitten suhtaudutaan niihin valt- muihin valtioihin ja niiden käytökseen meitä kohtaan. Ja kun kuulen keskustelua Korsiasta, niin me täällä Euroopassa emme ole toimineet riittävästi oma, omien ilmailun päästöjemme vähentämiseksi. Omassa tutkimuksessanne käy ilmi, että ilmailua on hyvinkin heiveröisesti verotettu. Ja tässä nyt täytyy saada perusteltua tuo unionin verotuspolitiikka konkreettisia eh, ehdotuksia kaivataan näiden porsaareikien tukkimiseksi ja kaipaisin teiltä nyt todella selkeitä sanoja vastaukseksi. Kiitos tästä ja seuraavaksi Rinjun puolesta turvallisuus. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos pääjohtaja, että olette saapunut tänne, vaikkakin keskustelu saattaa olla ihan kummallista teidän silminne ja korvinne, korvinne kannalta. Mitä me kuulimme tässä, luultavasti meidän päävaraumamme tällä sektorilla on se, että, että sanamuoto Korsiassa ja päätöslauselmassa itse asiassa on meidän mielestämme heikentää, heikentää integriteettiä – EU ETSn osalta. Ja siksi äh, aikooko komissio vaatia, että kaikki EU-jäsenvaltiot äh, äh, e, torjuvat tämän, tämän ehdotuksen, tai sitten ellei, ellei se onnistu, niin esittävät asiaa ja EUn ETSn osalta. Mitä mieltä komissio on tästä sanamuodosta? Tähän jo kuulitte, mitä Kuteland sanoi, että me olemme hyvin huolissamme tästä ainoastaan markkinapohjainen sanamuodosta. Ja tämähän helposti sitten vaikuttaa siihen, mitä parlamentti tähän suhtautuu. Ja haluaisin tästä mahdollisimman selkeitä vastauksia tähän asiaan. Kiitoksia. Thank you. Kiitokset ja vihreiden puolesta Bas Eichholt. Surprisingly, yeah. Niin, yllättäen täällä oikealla. Niin, hyvää huomenta ja kiitokset edustaja Hololai tästä alustuksesta. Mutta kuten jo kuulittekin, niin mielestämme Ikeaossa ei päästä oikein eteenpäin. Se on huolenaiheemme. Ja heräkin kysymys, että missä määrin komissio reagoi tilanteeseen. Meillä on syntynyt sellainen vaikutelma, että komissio haluaa väkisin saada aikaiseksi globaalin ratkaisumallin. Olemme varmaankin samaa mieltä sen suhteen, että globaali järjestelmä olisi hyvä, sille, jos kaikki toimivat, niin sitä parempi. Mutta ikaossa on päästy hyvin pienin askelin eteenpäin. Ja päätökset ovat olleet aika lailla hämmentäviä ja nyt EU osoittaa ICAOlle, että se haluaa toimia myöskin lentoliikenteen puolella ympäristön hyväksi. Vaikkakin ICAO ei toimi, eli me haluamme mennä pidemmälle. Ja se tarkoittaa sitä, että me emme missään nimessä voi hyväksyä tekstiehdotusta. Eli että Korsia olisi ainoa ratkaisumalli, ja vaikka se hyväksyisi, niin silti sanoisimme selkein sanakäänteen, että Eurooppa tulee esittämään tekstiin varauman. Tätä ei ole vielä täällä lausuttu suoraan. Voisitteko kommentoida tätä? Ja jos ajatellaan, mitä on ikaossa sanottu ja mitä me olemme sanoneet, eli se, että osallistummeko järjestelmä riippuu juuri tästä ympäristövaikutuksesta. Ilmeisesti tämä vesittyy vesittymistään, jos katsotaan missä määrin EU on kommentoinut asiaa. Eli oletteko sitä mieltä, että nykyinen hyvitysjärjestelmä, onko se todellakin ympäristöystävällinen? Enpä usko, ja tuskin kovin moni on sitä mieltä. Joten miten Eurooppa ottaa tämän asian esille Montrealissa. Ja sitten nämä vaihtoehtoisten polttoaineiden säännöt. Tältä osin tarvitaan selkeitä sanamuotoja, tiukempaa kantaa ICAon kokouksessa. Mitäs kollega Hololai voisi kertoa tästä? Silvia Sardone. Kiitokset ja Silvia Sardone. Okay. Apparently she's not... Häntä ei näy salissa. Puhuuko Iden puolesta joku muu? No, sitten ECR Vondra, olkaa hyvä. Yeah, thank you very... Kiitoksia paljon tässä muutama kohta. Ensinnäkin katson, että, että hiilidioksidipäästöt ovat globaali ongelma. Se tarvitsee globaaleja ratkaisuja. Meidän pitäisi olla iloisia, että, me, että korsia on olemassa. Ja varmastikin me voimme painaa päälle ja tekemällä enemmän. Mutta oleellista on tässä se, että ICAO on ainoa globaali järjestö, joka yrittää löytää ratkaisuja. Toisekseen, mikä on meidän vipuvaikutuksemme, ellei me ole tyytyväisiä tähän eteenpäin menoon ikaossa? Minkälaista vipuvaikutusta voidaan käyttää EU-tasolle, jotta voitaisiin tehdä enemmän? Koska minun silmin on paljon parempi tehdä tämä globaalilla tasolla. E, e, tässä ei ei paikallinen saa autoja, EU on tavallaan paika, paikallinen tai alueellinen ratkaisu. Ja varmastikin EU on investoinut paljon lentoliikenteen vapauttamiseen viimeisen, viimeisten, viimeisinä vuosikymmenen. Tämän vapauttamisen myötä, liberalisoinnin myötä lentoliikenne on nyt kaikkien käytettävissä Euroopassa. Muistan 20 vuotta sitten, kun se oli vain rikkaille ihmisille lentoliikenne. Jos me painamme päälle tässä, tässä asiassa, niin paikallisista ja alueellisista EU-tasolla, niin vaikutus voisi olla se, että lentoliikenne ja lentokuljetus voisi olla vain meidän kaltaisille rikkoille ihmisille, rikkaille ihmisille. Mitä komissio nyt aikoo tehdä pitääkseen tämän sellaisena kuljetusmuotona, joka kuuluu kaikille ihmisille? Kiitos. Thank you. Kiitokset ja sitten Silvia Modik, olkaa hyvä Ja Kiitos pääjohtajalle alustuksesta. Tässä aiemmin esitettyihin puheenvuoroihin on helppo yhtyä. Tätä ei voi hyvällä tahdollakaan kutsua kunnianhimoiseksi tai riittäväksi, ja tuntuu siltä, että jo tätä lähtökohtaisesti liian kunnianhimotonta järjestelmää ollaan vielä vesittämässä siten, että se alkaa saada hyvin voimakkaita viherpesun merkkejä. Mutta kuitenkin lentoliikenne on myönnettävä, että se on alana hyvin haasteellinen päästöjen vähennyksessä. Ala on hyvin globaali. Ainoa oikeasti toimiva ratkaisu on löytää globaali järjestelmä, johon kaikki sitoutuvat. Se on hyvin haasteellista. Jos me ajatellaan kestäviä polttoaineita, me ollaan nyt jo nähty se, että jos joku yksittäinen maa kunnianhimoisesti asettaa oman maansa tankkaukselle biopolttoainesekoitevelvoitteen, johtaa se siihen, että lennetään täysillä tankeilla, että vältetään se kalliimman biokerosiinin käyttö. Lopulta hyvää tarkoittava ele kääntyy ympäristön kannalta vielä haitallisemmaksi, koska täydellä tankilla lentäminen on vielä saastuttavampaa tässä on hyvin monta ongelmaa aikataulusta maiden sisäisistä lennoista kompensaatiojärjestelmästä. kompensaatiojärjestelmästä haluaisin kysyä pääjohtajalta miten näette sen noin ylipäätänsä. miten on mahdollista varmistaa että kompensaatiot ne päästövähennykset joita ostetaan jos jos päästöt kasvavat, miten voidaan varmistaa, että ne tuottavat aitoja päästövähennyksiä, että ne eivät kohdistu semmoisiin toimiin, jotka jo muutenkin toteutuisivat verotuksen tai muun politiikan keinoin, vaan että se vähennys on aito. Koska koko meidän päästökauppajärjestelmän johtaa siihen ajatukseen aina välillä, että yhden sektorin päästöjä voidaan aina kompensoida toisella sektorilla, mutta jostain meidän on löydettävä absoluuttisia päästövähennyksiä. Se, että tämä toimisi vain tällä markkinaehtoisella mekanismilla, tuntuu kyllä toimimattomalta ratkaisulta. Jos katsotaan muuta liikennettä, muuta saastuttavaa liikennettä, niin kyllä lentokerosiinin verotus olisi aivan selvästi yksi asia, joka voisi vaikuttaa. Miten näette mahdollisuuden siihen, että lentoalaa verotettaisiin samalla tavalla kuin muuta saastuttavaa liikennettä? Jos tavallinen autoilija, jolle autoilu voi olla välttämättömyys, laitetaan maksamaan, miten me emme saa lentoalaa kantamaan samaa vastuuta? Okay, thank you very Kiitokset koordinaattoreille. Näin ensimmäisen kysymyskierroksen saimme päätökseen. Konkreettisia kysymyksiä on paljonkin kuultu. Ja tiedämme, että nyt tässä sitten lailliset rajoitukset teillä on ja prosessi on käynnissä, mutta joka tapauksessa tässä komission kantaa ehdotusta voinette selventää. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän kaikkia koordinaattoreita näistä kysymyksistä ja kommenteista. Kuten aivan oikein totesitte, ei ollut helppoa. Ja yritänkin vastata parhaalla mahdollisella tavalla. Korsia-järjestelmä. Onko se täydellinen? Ei. Ei varmastikaan ole täydellinen. Ja se, mitä meillä on kuitenkin, on ainoa globaali järjestelmä, joka on olemassa. Ja kesti myös hyvin kauan päästä siihen, missä me nyt olemme. Ja kyllä, onhan niitä porsareikiä, onhan elementtejä, jotka voisivat, joita voitaisiin äh, parantaa. Ja kansainvälisissä neuvotteluissa tämä on sellaista, jota, joka täytyy ottaa huomioon. Ja täytyy ottaa huomioon monien alueiden näkemykset. Ja kuten totesin alkupuheenvuorossani, Eurooppa on ollut oikein vahva. Eurooppa on ajanut maksi, maksimaalisesti kunnianhimoisia tavoitteita, mutta totta kai Euroopalla ei ole enemmistöä. Ja se, mikä on ollut tärkeää, on se, että saataisiin enemmistö, jotta pystyttäisiin toteuttamaan Korsian tavo- järjestelmä. 76 prosenttia päästöistä tähän päivän mennessä. Ja tämä on sellaista, mikä on vastaus globaaliin haasteisiin. Kyllä, vastaus voisi olla kunnianhimoisempikin, ja me olemme yrittäneet päästä siihen, mutta tässä nyt ollaan, missä ollaan ja on myös äärimmäisen tärkeää, että, että korsia järjestelmää pannaan täytäntöön ja me olemme sitoutuneet siihen, koska mekin haluamme, että ne maat, jotka, joilla on suurin potentiaali näiden päästöjen osalla, olisivat osa tätä järjestelmää, eivät kajautuisi pois ja, ja, pitäisi, ja siellä yritetään myös löytää tapoja olla korsian, korsian ulkopuolella ja meidän pitäisi kuitenkin päästä eteenpäin globaalilla tasolla. Minusta tämä on jotain sellaista, jossa olemme tänään <clears throat> ja tämä on sellaista, jossa me yritämme painaa päälle. Se on ihan selvää. Mutta luulen, että on ilmeistä tunnusta, että tämä järjestelmä ei ole täydellinen, mutta se on ainoa kansainvälinen järjestelmä, joka on olemassa, joka pystyy vastaamaan globaaleihin haasteisiin on ollut kyse ja myös avainkysymys tänään on ollut myös eh, tämä eksklusiviteetti. Ja olen kiitollinen myös puheenjohtajalle siitä, että hän huomautti, että minulla on varmastikin juridisia rajoitteita tässä, osa, tässä suhteessa. Ja voinko olla nyt täysin selväsanainen tätä taustaa vasten. Ja yritän kuitenkin tehdä sen, yritin se tehdä kuitenkin avauspuheenvuorossani ja, ja vielä kerran haluan todeta, että että tilanne, kuten sanoin, on mikä on. Ja tietenkin tämä ratkaisu ei ole juridisesti sitova eh, EUn tai eh, jäsenmaiden lainsäädännössä, mutta tällainen laaja tulkinta tästä eksklusiviteetistä voisi olla kansainvälinen ja alueellinen markkinapohjainen toimenpide, ja sen täytyy kuulua korsiaan, ja, ja semminkin kun muita järjestelmiä ei ole. Ja tietenkin voidaan puhua myös siitä verotuksesta, joka liittyisi hiilidioksidiin. Mutta se, mitä minä sanoin selkeästi, komission prioriteetti on säilyttää tämän, ja, ja että me tukeudumme juridisiin sitoumuksiimme ETSn osalta. Ja tässä on kuitenkin EUlla on autonomia tehdä lainsäädäntöä tässä asiassa. Me emme anna tässä periksi ja haluan sen tehdä selväksi. Me myös vetoamme jäsenvaltioihin toimia aktiivista äh, sillä, äh, ja kuitenkin me haluamme toimia äh, tehokkaasti omalla tasollamme. Ja kollegio, en voi ennakoida, mitä kollegio sitten asiasta tänään toteaa EUn kannasta ja kun puhutaan tämän yleiskokouksen päätöslauselmasta, enkä voi puhua tästä ehdotuksesta vielä julkisesti, mutta se pikapuoli toimitetaan myös parlamentille, joka voi sitä konsultoida. Meidän tavoitteemme, että päätöslauselmaa ei voitaisi tulkita EU-vastaisesti, kun EU tekee omaa työtä ETSn osalta me kuitenkin pyrimme kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin lentoliikenteessä. Tämän puolesta komissio toimii ja tämä on myös, tätä myös komissio aikoo tänään esittää. Mutta tästä tietenkin keskustellaan myös jäsenmaiden kanssa myöhemmin, mutta tämä, näin selvä sanainen voin olla tässä vaiheessa äh, polkematta kenenkään varpaille. Ja luulenpa, että on mahdollista tehdä tästä johtopäätöksen. Olen ollut myös kuunnellut sel- tarkasti, mitä on sanonut, mitä koordinaattorit ovat sanoneet, ja minä minä ymmärrän selvästi, mikä tämä valiokunnan kanta on ja mikä teidän linjanne on silloin, kun puhutaan ikaosta ja eksklusiiviteetistä. Ja sitten eräät, eräitä muita kohtia, joita tuli tässä esille, joihin yritän vastata. Yksi asia, joka tuli esille, koskee raskaita polttoaineita, tai polttoaineita. Tämä tuli esille SND-kollegan suulla. Haluaisin vain painottaa sitä, että tässä erityisessä tapauksessa me ehdottomasti haluaisimme varmistaa, että ehdot ja edellytykset käytet, vähähiilisen polttoaineen käytettävyydelle, sitä pitäisi kehittää ja siitä pitäisi sopia ikäassa ja siinä voitaisiin mennä niin pitkälle kuin mahdollista ainakin näiden ehtojen laadun osalta. Haluan tehdä selväksi, että tämä keskustelu ei ole osa tätä yleiskokousta, joka on tulossa mutta siitä keskustellaan lähivuosien aikana myös yleiskokouksen jälkeen, eh, kun ajatellaan vähähiilisten polttoaineiden käytettävyyttä ja, eh, eh, ja sen ei pitäisi vaikuttaa niihin asiantuntijoihin, jotka miettivät näitä polttoaineita, mutta kiitän Euroopan toimintaa näissä neuvotteluissa ja tässä nämä Euroopan aktiivinen panos merkitsee sitä, että Pariisin sopimusta ei heikennetä ja haluankin varmistaa, että, että emme ajaudu tällaiseen tilanteeseen, mutta niin kuin sanottu, nämä neuvottelut ovat edessä. Ja sitten tämä asia, joka tuli myös esille tästä kompensaatio järjestelmästä varapuheenjohtaja, valikunnan varapuheenjohtajan suulla. No, säännöt yleisesti, niitä on pohdittu Euroopan asiantuntijoiden tasolla ja ne on päädytty siihen, että ne ovat varsin hyviä. Tekninen neuvonantajakomitea, joka panee sitä täytäntöön, siinä myös hyväksytään, mitkä kompensaatiot ovat hyväksyttävissä. Siellä on kaksi riippumatonta asiantuntijaa, ja tämäkin on hyvä muistaa. Se, mitä me teemme, me seuraamme hyvin huolellisesti eh, sen komitean näiden asiantuntijoiden työtä, ja 2019-2020 on kompensaatiot päällä, ja tämä on, eh, jossa viestitään meidän kantamme selkeästi, että me haluamme eh, laadukkaita kompensaatioita ja me haluamme tehdä parhaamme, jotta siihen päästäisiin Tämä on, viesti on selvä, mutta meidän kantamme on ollut johdonmukainen, mutta edelleenkin, kuten tiedätte, tässä on sellaista, että, että yle, lopputulema ei riipu pelkästään Euroopasta, niin kuin indikoin äh, näitä, äh, näitä keskusteluja, niin äh, Euroopan ansiosta me olemme pystyneet pääsemään kunnianhimoisempiin tuloksiin. Sitten sananen näistä kysymyksistä, joka koskee polttoaineiden verotusta yhtenä mahdollisuutena tai lisätoimena. Tässä on aika vaikeassa tilanteessa, eh, jos lähden ennakoimaan sitä, mitä komissio tekisi tai jättäisi tekemättä, koska tämä on tietenkin eh, seuraavan komission etuoikeus. Ja nyt komission virkamiehenä en ole sellaisessa tilanteessa, että voisin ennakoida sitä, mitä tuleva komissio päättää, mutta varmastikin te olette kaikki kuulleet, mitä valittu puheenjohtaja sanoi puheessaan Euroopan parlamentissa. Jo, jo, siinä oli myös merkittäviä kunnianhimoisia tavoitteita taistelussa ilmastonmuutosta vastaan ja myös tarve saada puuttua eri sektoreihin, jotka kantaisivat omakortinsa kekkoon myös lentoliikenne ja on pyhysty myös määräenemmistöpäätöksistä komissiossa silloin, kun kysymys on äh, sellaisista asioista, jotka liittyy poikkeuksiin polttoaineverotusdirektiivin osalta. Tämä on sellaista, jota, jossa, jota komissio uskoo, että määräenemmistöpäätöksenteko voisi olla hyvä askel eteenpäin ja siinä voitaisiin pohtia erilaisia optioita. Olisi, voidaan siis sanoa tässä vaiheessa myös, että minun kantani on se, että kaikki optiot ovat käytettävissä ja pöydällä ja totta kai poliittiset valinnat täytyy tehdä tulevaisuudessa – E, e, sitten Euroopan komission toimesta ja puheenjohtajan toimesta ja lainsäätäjien toimesta silloin, kun se tulee ajankohtaiseksi. Mutta kaikki optiot ovat tietenkin mahdollisia ja niitä voidaan pohtia, mutta uskon myös, että on hyvin tärkeää tarkastella niitä optioita, jotka, joita kuvailin aikaisemminkin alkupuheenvuorossani ja aivan erityisesti niitä, jotka ovat aidosti korvaamassa kerosiinin käytön ja tässä tällaiset kestävät lentoliikennepolttoaineet voisivat tulla eteen tulevaisuudessa, jotka, osoitt- jotka näyttävät tietä ja, ja jotka, jotka ovat riittävän kunnianhimoisia, jotka loisivat myös edellytyksiä kestävälle lentoliikenteen polttoaineelle, koska se voisi olla tässä ei ole helppoja ratkaisuja ja totesin myös, että lentoliikennesektorilla on, on paljon matkaa kuljettavana, mutta meidän täytyy näyttää tietä. Me olemme tiennäyttäjiä ja olleetkin, ja me onkin tärkeää saada useita toimenpiteitä, jotka olisivat käytettävissä, jolloin voitaisiin tarkastella eri optioita. Ja tähän, tämä liittyy myös tutkimuksiin ja innovointiin. Mutta fakta, että kaik, jokainen lentoliikenne jokainen, jokaisen lentokoneen täytyy lentää usea pitemmälle kuin mitä se tekee. Ja, ja, ja, ja tämä päästöt ovat todellakin mittavia. Meidän täytyy myös toimia tämän yhtenäisen eurooppalaisen taivaan tasolla ja meidän pitäisi saada tilanne optimaalisesti. Eli kaikki, mikä voisi auttaa meitä vähentämään lentoliikenteen hiilijalanjälkeä, kaikkia täytyy pohtia ja painamaan tässä päälle. Kysyttiin myös, erätä, eräs koordinaattori kysyi, ECR-koordinaattori Vondra kysyi, että, että onko lentoliikenne tulevaisuuden kuljetus- ja liikennemuoto. Totta kai, kyllä se jatkuu, jatkaa olemistaan, koska se luo enemmän yhteyksiä. Ja yhteyksien luominen on äärimmäisen tärkeää. Joku tulee jostain maasta, jossa äh, tämä on ollut äh, yksityistä 30 äh, vuotta sitten. En tiedä, mitä se tarkoittaa, mutta lentoliikenteen jat, jatkuminen tässä roolissa, se täytyy myös ansaita paikkansa ja sen täytyy myös vähentää merkittävissä omaa hiilijalanjälkeään. Ja, ja vastaus oli se, että kyllä, mutta ja jotta tämä lupa saataisiin, sen täytyy ryhtyä myös lisätoimiin jotta lentoliikenne pystyisi osoittamaan äh, sitoutumisensa äh, äh, päästöjen vähentämiseen. Ja kyllä olen varma, että, että en vastannut kaikkiin kysymyksiin, mutta lopetan tähän, jos puheenjohtajalle sopii. Thank you very much. Thank you for uh, having noticed that there... Kiitokset. Niin suuri enemmistö tässä valiokunnassa ja poliittisista ryhmistä myös on ottanut huomioon nämä erilaiset riskit, jotka liittyvät tuo, noihin eksklusiivisiin lausekkeisiin ja me haluamme toimia tietysti yhdessä neuvoston kanssa. Neuvostohan tässä on myös mukana, ei pelkästään komissio. Eli, mutta voitte luottaa meihin. Me painostamme varmasti eri tekijöitä tässä pelissä, jotta me sitten yhdessä suurella enemmistöllä. Emme omaa kapasiteettia millään tavoin vaaranna. Nyt sitten siirrymme toiseen kysymyskierrokseen menettelyyn ilman puhujaluettelua, eli kuka tahansa jäsenistä, jolla on kysyttävää. Okei. Okay. Okay. The secretary will follow. So we will start with Mr. Volken from the SND. Ollin ja sitten SNDn puolesta. Olkaa hyvä. Kiitoksia tästä. Puhuttiin siitä, että tulitte tänne että ei ole liioteltua sanoa, että olen pettynyt, kuten monet muutkin kollegat, eh, tähän eteenpäin menoon ja erityisesti sadat tuhannet, sadat tuhannet nuoret eurooppalaiset, jotka ovat olleet mukana niin mielenosoituksissa ja, ja Tämä koskee kaikkia, joka, jotka eivät enää halua ilmastonsuojelua Euroopassa te sanoitte, että tämä järjestelmä ei ole täydellinen, se pitää paikkansa, se on jopa epätäydellinen, siis Korsia, ja olemme mukana strategiassa, että Korsiassa yritetään saada alueellisia järjestelmiä, jotka toimivat äh, hyvin tai paremmin, että niitä äh, siirrettäisiin syrjään, ja, ja tämä on minusta äh, ja, ja Euroopan parlamentille, sitä me emme voi hyväksyä te se puhuitte sellaista, joka hieman, minä pikkusen sekaisin, lisäkysymys. Tämä eksklusiviteetti mahdollistaako se Euroopan unionin sisällä sen, että, että verotetaan kerosiinia, ja jos näin on, niin minkälaisia pelkästään kansallisilla lennoilla, pelkästään EU-valtioiden välisillä lennoilla vai vai EU-alueelta lähteviin lentoihin kolmasimahin ja takaisin. Ja en, en kysy oikeastaan sitä, mitä te suunnittele, vaan mikä oli oikeudellisesti mahdollista. Thank you for this. Kiitos tästä konkreettisesta kysymyksestä. Niin, voitte myös esittää sitten jatkokysymyksiä, älkää epäröikö. Ja sitten vihreiden puolesta Paulus. Ja muistan, että, että teillä on kaikilla minuutti tässä puhe, puhujakierroksella. Paljon kiitoksia näistä tiedoista koskien tätä erittäin huonoa Korsia-sopimusta. Kyse on hyvityksestä ja mehän tiedämme, että meidän pitää päästä päästöttömään todellisuuteen, jos haluamme saada tulokset toteutettua. Ja mielestäni tätä haastetta ei huomioida Korsiassa eikä missään muussakaan järjestelmässä. Kysyisinkin teiltä suoraan, että onko arvioitu laisinkaan, että kuinka paljon energiaa tai maa-alaa tarvittaisiin tarjotaksemme kaikille lentokoneille kestävää polttoainetta. Tuskinpa tämmöisiä arvioita on. Ja sanoitte myöskin, että Globaalilla rintamalla meillä ei ole enemmistöä tukenamme ja siksipä onkin vielä tärkeämpää juuri se, että me ottaisimme käyttöön kerosiiniveron. Ehkä olette kuuleet uudesta EBIstä, johon kerätään allekirjoituksia, tai että kaikki lennot EU-hun tai EU-sta kuuluisivat ETSn piiriin. Näin osoittaisimme globaalilla rintamalla, mikä on meidän kunnianhimomme taso, ja näin pitääkin tehdä, kun ajatellaan, mikä on lähtökohtamme. Kiitokset. Thank you, Chair. And... Kiitos puheenjohtaja. Niin minä tahtoisin muistuttaa siitä, että me tarvitsemme kaikki sektorit mukaan hiilidioksidipäästöjä vähentämään. Eli minusta tuntuu tänä aamuna siltä, että on sektoreita, jotka eivät itse asiassa aio vähentää näitä hiilidioksidipäästöjä. Liityn tuohon artiklan 70 erityisesti. Eli Korsia esitetään ainoaksi markkinapohjaiseksi ilmailualan järjestelmäksi Euroopan unionin toimet itse asiassa vesitetään ja kun se on ainoa maailmanlaajuinen järjestelmä, niin ei se tarvitse sitä, että, tarkoita sitä, että me mitään täällä saisi aikaan itse varsinkaan jos kyse ei ole niistä tavoitteista, joihin me olemme pyrkineet ETS-järjestelmällä Euroopan unionissa. Ja komissiota toivoisin seuraaviin kysymyksiin kommenttia. No, Korsia, ICAO, ovat tehneet tällaisen vaatimattoman askeleen ilma- kansainvälisen ilmailun päästöjen vähentämiseen. Ja tästä minä sanoisin, että erilaisia ajatuksia tässä on kuultu, mutta sitten ei tarpeeksi kuitenkaan suhteesta ETS ja kahden tasoisesta laskelmasta, koska unionin sisäiset laskelmat pitäisi ottaa huomioon, lennot pitäisi ottaa huomioon näissä laskelmissa kansainvälisellä tasolla. Eli näin nähdä tämä kokonaispaketti kokonaisuutena eikä ainoastaan yksittäisiä tavoitteita. Kiitoksia ja seuraavaksi sitten Euh, Kiitos puheenjohtaja. La redu... Hienoa, olkaa hyvä. Niin. Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on eurooppalaisten terveyden ja erityisesti lasten kannalta erittäin tärkeää. Nyt me emme saa päätöslauselman luonnoksen luottamuksellisuutta ryhtyä horjuttamaan, se on selvää. Mutta jos ajattelemme ICAON ehdotusta, eh, niin kaipaamme neuvotteluihin avoimuutta. Komission pitäisi jakaa paremmin vähintään eh, parlamentin kanssa mahdollisimman pian valmisteluasiakirjat. Kiitokset. Onko muita kysymyksiä tähän aiheeseen? No niin, ja tähän viimeiseen asiakirjojen vaihtoon kaikki ryhmät tukevat kaikkia mahdollisia keinoja avoimuuden lisäämiseksi. Ja asiakirjojen vaihtoa tietysti myös muodollisesti teidän pääosastonne välillä ja tämän valiokunnan välillä. Se olisi todellakin tervetullutta, koska kaikista meistä tuntuu, että lisää avoimuus auttaa kyllä tilannetta selventämään ja vähentää sitten väärinymmärryksiä asioissa. Joten olkaapa hyvä, voisitteko nyt käsitellä esitettyjä kysymyksiä avoimuudesta ja myös näitä muita aiheita. Thank you very much. Um, uh, Kiitos puheenjohtaja ja kiitän myös näistä lisäkysymyksistä. Ehkäpä, jos te sallitte, niin mitä dokumenttien käytettävyydestä yksi kommentti. Haluan vain sanoa, että kaikki paperit, joita IKN yleiskokouksen esitetty, ovat yleisesti saatavissa kotisivuilla ja unionin kanta yksinoikeuteen – tullaan toimittamaan, tullaan myös toimittamaan teille pikapuoli heti, kun komission kollegio on hyväksynyt sen toivottavasti tänään. No, edelleenkin hyvin selkeästi nämä esittämänne näkemykset tästä yksinoikeudesta uskoakseni vastasin jo aikaisemmin siinä puitteissa, että kuin pysty vastaamaan, että edelleenkin vetoan teihin, että ymmärrätte minun, minun asemaani, että minun täytyy pitää kiinni säännöistä. En usko, että voin kommentoida pidemmälle kuin mitä olen kommentoinut. Ja kysymys, onko, onko verotuksista ja yksinoikeudesta, onko se verotus yksinoikeus, onko se yksi asia. No, tämä ei liity pelkästään mahdollisuuteen tai kykyyn soveltaa vero, verotusta EU-ssa, nimittäin jos, jos tästä päätettäisiin, jos poliittista tahtoa tähän riittää, niin me tull, pystymme tämän tekemään myös syrjimättömällä tavalla kysymys siitä faktasta, että meidän täytyy edetä vähem, kohti vähempiä päästöjä. Se on hyvin ymmärretty, mutta ilmeisestikin on selvää, että kaikki toimet, jotka ovat käytössä tänään, eivät riitä. Ja, ja se merkitsee, että lisätoimia tullaan kehittämään. Edelleenkin täytyy todeta, että kestävät lentoliikenteen polttoaineet ovat merkittävässä asemassa siirryttäessä mahdollisesti kohti vähempiä hiilidioksidipäästöjä ja tällaiset kestävät polttoaineet eivät yksin mahdollista pääsyä nollapäästöihin. Sitten kaksinkertaisesta laskemisesta meidän täytyy muistaa myös äh, äh, Pariisin neuvottelussa kaksinkertainen äh, laskeminen, niin Pariisin sopimuksen artikla 6, siinä voidaan rohkausta, rohkaista ikaoa käyttämään tätä samaa, sama kompensointilaatu, kaikki kompensaatiomahdollisuudet eivät koske vain lentoliikennettä. Pariisin sopimuksen tiukat säännöt voitaisiin myös, niitä voitaisiin soveltaa tiukasti myös Korsiaan. Ja tässä meidän täytyy mennä kädessä, jos me haluamme päästä eteenpäin tässä asiassa. Jätänpä tähän. Tämän verran voin tässä vaiheessa vastata, puheenjohtaja. Merci. Kiitokset. Onko vielä kysymyksiä? Onko koordinaattoreilla kysyttävää? Esimerkiksi tässä on vielä kymmenisen minuuttia aikana. aikaa. Haluaako siis joku jatkaa? Peter Liise kenties. Pääs Eikut varmasti myös haluaa jatkaa. No, haluaisin äh, vielä kysyä tarkemmin Holulailta, miten hän hän siterasi komission puheenjohtajaa ja miten sitä voitaisiin tulkita. Me haluamme, että olemme ilmastoneutraaleja 2050 ja samanaikaisesti Korsian merkitystä täytyy nostaa tärkeänä välineenä. Vielä kerran sanoisin kaiken puolen Korsia ei lainkaan vähennä lentoliikenteen päästöjä ja, ja mitä tulee lisäpäästöjä, niitä kompensoidaan hyvin – epämääräisin toimenpitein. Sillä merkitsee päästöjen merkittävää kasvua. Ja siitä huolimatta haluaisimme olla päästä ilmastoneutraaliksi. Eihän tämä tarkoita sitä, että terästeollisuudessa, kemian teollisuudessa, yksityisissä kotitalouksissa meidän täytyy tehdä paljon paljon enemmän. Ja sitten vielä toimenpiteitä hiilidioksidin vähentämiseksi niin haluan vielä kysyä pääjohtajilta, voitaisiinko tätä taustaa vastata siis paljon selkeämmin, että Korsia on huono. Ehkä se on kaikesta huolimatta se on poliittista syistä öö, välttämätöntä päästä eteenpäin ikäosta, mutta täytyy puhua selvää suomea, että, että se on kaukana siitä, mitä, mitä, mitä komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoi omana linjanaan. Okei, okay, any... Niin. Ja onko muita kysymyksiä. Onko Demarilta jatkokysymyksiä? Ei näemmä. Renjulta? Ei. Vihreiltä? Yeah, I, I, still want to push it. Niin, vielä penäisin tämän juridisen kysymyksen perään. Kollega Vilkenhän tämän kysymyksen esitti. Ette te voi aina vedota ikaon sääntöihin. Mm on olemassa juridisia analyysejä, eli jos tämä menee läpi, niin mitä se tarkoittaa Euroopan kannalta? Tehän tiedätte, että meillä on olemassa EU ETS sisäisiä lentoja varten, mutta ikaossa sanotaan, että Ranskan ja Saksan välinen lento olisi kotimaan lento, mutta meidän mielestämme se on EU-lento, mutta juridisesti sellaista ei ole olemassakaan. Onko teillä olemassa jonkinlainen näkemys tästä? Ja sitten tämä Stop the Clock-järjestelmä, jos meidän mielestämme tämä ei ole riittävä, niin me haluamme puuttua kolmansiin maihin suuntautuviin lentoihin ja kolmansista maista EU-hun tuleviin lentoihin. Onnistuuko se, jos tämä menee läpi? Tämä juridinen analyysi, sen pitää olla selkeämpi. Tämä ei liity minkäänlaiseen salasepitovelvollisuuteen suhteessa ICAON, vaan komission pitää olla parlamentille selkeä salallinen analyysin suhteen, koska muuten emme voi muovata kantaamme, joten älkää vedotko tältä osin ICAON sääntöihin. Other groups, so. Entä sitten muut? IDE? Oletteko idestä? Ai ette? No, niin, siis nyt vain koordinaattorit tässä vaiheessa. ICR, GUE, ei jatkokysymyksiä. Selvä. No sitten näihin kahteen viimeiseen kohtaan. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän taas näistä kahdesta vaikeasta kysymyksestä. 2050 e, e, hiilineutraliteetti, hiilineutraalius Lienee selvää, että kunnianhimo kasvaa ja tämä on hyvin selkeä viesti valitulta komission puheenjohtajalta Korsia. En sano, että Korsia on huono. Me sanon vain, että se on epätäydellinen ja siitä sovittiin 2016. Meidän täytyy panna sitä täytäntöön. Se on hyvin tärkeää, mutta ajattelemme Eurooppaa, me emme ole koskaan pohtineet sitä, että, että korsia olisi ainoa juttu koska me teemme monia muitakin asioita. Me olemme aina puhunut toimenpidepaketista ja Korsi on ollut yksi osa tätä toimenpiteiden pakettia, ja se on hyvin tärkeää, jos me haluamme päästä siihen kunnianhimoiseen tavoitteeseen, jonka olemme asettaneet, että tässä, toimenpide, tässä työkalupakettia täytyy täydentää. Ja samanaikaisesti Korsia kyllä tulee tuomaan tuloksia myös hiilineutraalissa kasvussa, mutta mutta jos meillä ei olisi korsia ja jos meillä ei olisi mitään kansainvälistä järjestelmää, tietenkin voisi olla täydellinen Eurooppa, mutta emme olisi epä, täydellisessä maailmassa siis maailma olisi epätäydellinen ja, ja olen, tämä komissio on sanonut sen usein, että globaali järjestelmä on ehdottoman välttämätön, jotta voisi vastata globaaleihin haasteisiin. Siksi me myös uskomme, että on tärkeää mennä eteenpäin Korsian kanssa ja avain, avainvaltioiden täytyy olla siinä mukana, että ei tämä ei ole se pelkästään Eurooppaa. Ja, ja Korsian säännöt tietenkin myös sitovat näitä maita ja siitä tulee hyvin vaikea, tästä tulee haasteellinen tie. Se on ihan selvä juttu. Ja totta kai Korsia ja ETS, kuten sanoin aikaisemminkin, niitä tarkastellaan koko ajan. Ja myös se analyysi, niin kuin, niin kuin sanoitte, puheenjohtaja, tässä vaiheessa. En usko, että on olemassa mitään, että en usko, että olisi mahdollista. En voi kuitenkaan sanoa teille, kertoa mitään erityistä analyysiä, koska minulla ei sellaista olla, enkä haluaisi sitten astua kenenkään varpaille tässä, mutta tämä on kuitenkin sitä työtä, mitä me teemme, ja olemme aina lupa, luvanneet, että me tulemme toimittamaan tuloksia eh, komission eh, yksiköiden voimin. Että kyllä, tästä vielä tulee jotain. Kiitos. Thank you very much. So... Kiitokset. Näin tämän päivän ensimmäinen kuulinen päättyy. Ehdotan viiden minuutin taukoa ja sitten jatkamme. Colleagues. Oh, wow, that's loud. Okay. Uh, thank you. Kollegat, huudan täällä vähän turhankin äänekkäästi. Joka tapauksessa puheenjohtajamme on toisessa kokouksessa ja näin minä olen täällä sitten varaa puheenjohtajan roolissa johtamassa työtämme hiljaisuutta. No niin, nyt sitten keskustelemme komission ympäristöpääosaston kanssa kemikaalilainsäädännön äh, toimivuustarkastuksesta Reachia lukuun ottamatta. Puhumme sitten vahvuuksista ja puutteista ja komissiosta on kaksi ehdokasta, eh, edustajaa täällä. Olkaa hyvä, kävisikö teille 10 minuuttia, viisi minuuttia teille molemmille komission edustajille ensiksi Petinelli Grow-pääosastosta ja sitten Sadauskas Envi-pääosastosta. Olkaapa hyvä Pettinelli. Yes, thank you, Chair. Honorable... Niin, kiitos puheenjohtaja, hyvät jäsenet. Euroopan unioni on 50 vuotta sitten ryhtynyt tekemään kemikaalilainsäädäntöä ja unioni on sitoutunut korkean tason ympäristön ja ihmisten terveyden suojaan sisämarkkinoilla. Nykyinen lainsäädäntö kattaa teollisuuden työn, työpaikat, kuluttajat, kasvinsuojeluaineet, lannoitteet ja vedet ja jätteet, miten niitä käytetään ja myös sen, miten ne päästetään ympäristöön. Kuntotarkastuksessa esitettiin seuraavat kysymykset. Mitä Euroopan unioni on saavuttanut kemikaalialalla? Mitä pitäisi tehdä? kun asetuksissa on useita eri ehdotuksia ja miten ne toimivat yhteen ja mitkä ovat sitten kemikaalilainsäädännön vahvuudet ja heikkoudet. Meidän arvioissamme on otettu huomioon kaikki Euroopan tason lainsäädäntöasteet, myös riskin arviointimenetelmät. Me olemme katsoneet sääntöjen täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa. Tämä kuntotarkastus täydentää REACH-lainsäädännön arviointi, ja sehän on, julkaistiin viime vuonna. Näin katetaan koko unionin kemikaalilainsäädäntö. Kuntotarkastus osoittaa, että unionin kemikaalilainsäädäntö vastaa kemikaalien vaaroja. Se on 50, vuo, 50 vuoden ajan osoittanut edistystä, vahvaa sitoumusta asiaan komissiossa kemikaaliturva on korkea. Meidän päätösten tekomme on myös saanut innoitusta unionin ulkopuolisista valtioista. Lainsäädäntöä on luotu, yhteisiä standardeja, näin vastaava turvan taso on ihmisille ja ympäristölle kautta Euroopan unionin tarjottu. Ja tämä yhtenäistää sisämarkkinoita me voimme myös tietotaitoa jakaa keskenämme. Kuitenkin parannusta vielä on, kun katsomme täytäntöönpanoa ja lainsäädännön käyttöä ja myös meidän yhteistyökykyämme. Jos katsomme näitä artikloita, jotka on tuotu Euroopan unionin lainsäädäntöön, niin lainsäätäjillä ja julkisilla viranomaisilla on hankaluuksia taata kilpailun tasapainoisuus unionivaltioiden ja unionin ulkopuolisten valtioiden välillä, kun ajattelemme verkossa käytävää kauppaa, ja sehän kasvaa jatkuvasti. Ja monta kertaa nämä tuotteet tulevat sitten unionin ulkopuolelta. Talouden toimijat eivät voi taata, että verkon kautta välitetyt tuotteet eivät sisältäisi hyväksymättömiä äh, kemikaaleja ja komponentteja. Eli näin voi, tästä voi syntyä vaara. Meidän täytyy muistaa se, että taloudellisten toimijoiden täytyy ymmärtää oma vastuunsa ja lainsäädännön velvoitteet. Sääntöjä täytyy selventää, näin saadaan täytäntöönpano helpottumaan. Tämä on tärkeää erityisesti pienille taloudellisille toimijoille, joilla on vaikeampaa selvitä sääntöjen verkostossa. Puutto, puutteita on riskien ja vaarojen arvioinnissa tiettyjen virastojen työssä ja kun katsotaan vaaroja, usein kemikaaleja käsitellään ryhmissä eikä yksittäin. Eurooppalaisilla yrityksillä on haasteita globalisaatiossa ja erityisesti kilpailussa unionin ulkopuolella valmistettujen kemikaalien kanssa. Ja meidän täytyy kiinnittää entistä enemmän huomiota kestävyyteen. Jos ajattelemme geopoliittista ja taloudellista tilannetta, niin Eurooppa täytyy pitää kestävyydessä maailman johtavana myös jätteissä ja kemikaaliasioissa. Ja tähän haasteeseen vastataksemme voimme luoda ö, sitten uutta teknologiaa ja käyttää omaa pätevää työvoimaamme sisämarkkinoilla. Me olemme yksi suurimmista markkina-alueista maailmassa, suojaamme omia kuluttajiamme ja tarjoamme mahdollisuuden tehdä tietoon perustuvia valintoja kemikaalisektorin tuotteisiin voidaan luottaa, kun ne on valmistettu Euroopan unionissa myös vientitilanteessa. Näin voidaan käyttää teknologiaa ja me voimme tehdä järkeviä päätöksiä ja parantaa myös viestintäämme kuluttajille ja talouden toimijoille kautta koko kemikaaliketjun ja myös markkinavalvontaa voidaan parantaa. Näiden kommenttien jälkeen kollegani tästä voi jatkaa. Thank you, In terms of protection of health... Kiitos. Äh, tämä, tässä on käynyt ilmi, että äh, tässä on päästy äh, merkittäviin tuloksiin, se kansalaisten altistuminen ja ympäristön altistuminen raskasmetalleille, klorine benseenille ja niin poispäin on alentunut se sama, merkittävästi samaan aikaan. Sitten meillä on useitakin huolestuttavia trendejä, kuten että 50 prosenttia on vähentynyt ja, ja sitten suku, miehillä, sitten tietyt syöpä- ja neurologiset taudit ovat lisääntyneet kansalaisten keskuudessa. Kaikki nämä trendit ovat, siis on moniakin tekijöitä, kemikaalit, kemikaaleja usein epäillään siitä, että ne vaikuttavat näihin vaikutuksiin. Meidän arviomme kertoo selkeästi, mitkä ovat suurimmat politiikan muutokset. Yksi on se, että sääntelytoimien johdonmukaisuus, jolla voidaan taata riittävä suoja erityisesti haavoittuville, haavoittuvien ryhmien osalta. Ja, ja tämä voisi lisätä merkittävästi ihmisten suojelua. Ja tämä koskee tällä hetkellä me olemme kohdentaneet äh, näitä toimivuustarkastuksia ja se mahdollistaa näiden heikkouksien poistamisen. Ja äh, että identifioidaan äh, toimia, joilla voidaan ennakoida riskejä, ja tämä on saanut erityistä huomiota osakseen. Sitä voidaan tukea varhaisvaroitusjärjestelmällä, jotta voitaisiin havaita riskit ajoissa kolmanneksi ja tieto altistumisesta vaarallisille kemikaaleille ja niiden vaikutus terveyteen, niitä täytyy parantaa. Me tarvitsemme lisää tietoa vaarallisista kemikaaleista, niiden käytöstä ja niille altistumisesta. Neljänneksi parempaa tietoa ja ja sitten vaarallisten aineiden jäljittämistä tarvitaan, tätä tarvitaan myös kiertotalouteen. Ja viidenneksi meillä ei ole näyttöä siitä, että, että vaarallisia kemikaaleja, se olisi vähentynyt merkittävästi. Me, me tarvitse, meidän täytyy suhtautua kriittisesti kestävään kehitykseen ja kemian teollisuuteen tulevaisuudessa. E, kuten Karlo Pettinelli sanoi, että kemikaalilainsäädäntö on osoittautunut luultavimma luulta huomattavasti kunnianhimoisimmaksi koko maailmassa. Se takaa korkean suojelun ihmisille ja, yks, ja ympäristölle, ja siitä ylpeitä, mutta tämä liittyy myös moniin ympäristöasioihin. Kesäkuussa komissio järjesti konferenssi, jossa keskusteltiin kemikaalipolitiikan tulevaisuudessa yhdessä toimivuustarkastuksen aika kanssa. Me saimme paljon hyvää, hyviä panostuksia, jotka joilla voidaan sitten näitä tulevaisuuden kemiaalikaalipolitiikkaa, komission uusi puheenjohtaja linjan omia prioriteetteja. Meidän täytyy puuttua vaarallisiin kemikaaleihin ja niiden vaikutuksiin, jotta päästäisiin nolla päästöihin Euroopassa. Ja tämä on hyvä pohja tulevaisuudelle ja Euroopan unionin kemikaalipolitiikan tulevaisuudelle. Kiitos. you. Okay, thank you very much. No niin, kiitokset. No niin, kolme puheenvuoropyyntöä. No jo, nyt näitä jo löytyikin, mutta kuitenkin Peter. Kiitos puheenjohtaja, kiitos ja komissiolle. REACH ja REACHin täytäntöönpano on tärkeää, jotta ihmisiä voitaisiin suojata, suojella vaarallisilta kemikaaleilta ja meidän täytyy myös painottaa sitä, että on tärkeää, että EU huolehtii näistä asioista, että ei se että tehdä pelkästään kemial, kansallisella tasolla. Kemian teollisuus ei ollut innoissaan, kun tämä otettiin käyttöön. Näin varmasti asia ilmaisten mutta nyt jos äh, kemian teollisuuden edustajien kanssa puhutaan, niin he pitävät äh, tärkeimpänä Brexitin jälkeen, että REACH pätee edelleenkin Britanniassa, eli missään tapauksessa ei haluta sinne äh, uutta omaa järjestelmää vaikeuksineen ja byrokraattisine esteineen. Siksi tämä osoittaa, miten tärkeää ympäristölainsäädäntö Euroopan sisämarkkinoilla on, että se on yhtenäistä. Samanaikaisesti on tärkeää, että, ja komissio myös totesi tämän, koko, tätä kokonaisuutta ei saa tarkastella absoluuttisesti, kun tarkastellaan kokonaisvaikutuksia, ne täytyy nähdä. Ja silloin kun jokin aine, jokin substanssi tulee, sitä käytetään tuotantoprosessissa, ei vielä suinkaan tarkoita sitä, että vaarantaisi ihmisiä tai uhkaisi ihmisiä, ja, ja sen takia se pitäisi ehdottomasti kieltää. Kaksi esimerkkiä, joita olen käsitellyt, ja komissio komissiokin on eh, saanut tästä tietoa. Yksi on Kromi. Eh, tämä, tästä meillä oli parlamentissa aika kiistanalainen eh, äänestys. Monet parlamentissa haluavat, että tietyt kromiyhdisteet kielletään – mutta nyt on niin, että kuluttajille se ei merkitse riskiä, vaan se on, se on vaarallista tuotantoprosessissa, ellei sitä käsitellä oikein. Jos tuotantoa kielletään Euroopassa, niin sitten kromiosat tulisivat kolmansista maista. Ja tämä taas talouden ja terveyden kannalta ei ole hyvä, koska välttämättä lainsäädäntö niissä kolmessa maissa ei ole parempaa. Ja sitten mikromuovi, jos, jos mikromuovia käyt, käytetään jossain, niin se pitäisi, se pitäisi kieltää, se vaikuttaisi dramaattisesti. Me olemme keskustelleet esimerkiksi keinonurmikoista ja nämä saattavat olla vaarallisia urheilijoille missä vammautuminen on mahdollista, ne ei, ei, meillä me, me, me, me emme saa vaikeuttaa urheilua kemikaalilainsäädännöllä. Täytyy löytää vaihtoehtoja ja me tarvitsemme pitkät siirtymäkaudet ja innovatiivista teknologiaa ja tältä osin pyytäisinkin komissiota, että, että pohditaan asiaa eikä lähdetä kieltämään jotakin ainetta absolutistisesti vaan täytyy tarkastella ihmisten altistumisriski ja etsiä vaihtoehtoja ja ja tällä, tältä, tällä linjalla pitäisi jatkaa tulevaisuudessakin. Ms. Haasekamp. Ja Haasekamp, olkaa hyvä. Thank you, wel, Kiitoksia herra puheenjohtaja, kiitokset komissiolle näistä selvityksistä. Kemikaalilainsäädännön päivitys on todellakin tarpeen. Me kaipaamme kattavan järjestelmän. Jos kemikaalit tuttipulossa ovat haitallisia, niin tietenkin ne pitää kieltää yhtä lailla niin kuin leluissakin. Meidän täytyy toimia ennaltaehkäisevästi, Eli että vaarallista aineista, vaarallista aineista ja niiden sekoituksesta päästään eroon. Me emme missään nimessä voi hyväksyä ylimääräisiä vaarallisia aineita. Vaarallisten aineiden kieltäminen pitää kunnianhimoisella tavalla saada kaiken kattavasti kiellettyä. Mutta meidän täytyy varmistaa myöskin, että yhtä lailla kielletään eläinkokeet. Meidän täytyy toimia myöskin avoimessa hengessä, eli kertoa kansalaisille näistä kemikaaleista – sitä kautta voidaan varmistaa, että todellinen kiertotalous syntyy, mutta meidän täytyy toimia nopeasti. Jos me hyväksymme vaarallisia aineita, niin se tarkoittaa sitä, että kiertotalouteen ei päästä ja me menetämme kokonaisen sukupolven. Ja meidän täytyy toimia myöskin riippumattomien asiantuntijoiden kanssa. Kollega Rydon aivan oikeutetusti viittasi kemikaalikonferenssiin. Tällä hetkellä ei olla tasapainoisessa tilanteessa ja siksipä siihen on puututtava. Kiitoksia. Äh, Kiitokset. Ja Skaldemose. det. Äh, Kiitokset. Kun tämä asia on nyt esityslistalle tuotu, on tärkeää keskustella unionin kemikaalilainsäädännöstä. Minä olen myös sitä mieltä, että kuten kuulimme, on syytä peräänkuuluttaa tiukempaa lainsäädäntöä kemikaaliasioilla. Asioissa meidän täytyy toimia nopeasti, kun puhumme yksittäisistä aineista, erityisesti kun ongelmia havaitaan. Saattaa nimittäin käydä niin, että jotkut jäsenvaltiot tekevät yksittäisiä kieltoja, päätöksiä. Ymmärrän esimerkiksi sen, että uusi Tanskan hallitus on päättänyt estää floriinin leivo, leivinjauheessa, koska jotkut kemikaalit voivat päätyä sitten vaarallisina elintarvikkeisiin. Eli meidän täytyy toimia nopeasti. Unioni ei ole toiminut riittävän nopeasti. Jos näin ei ole, näin jatkuu, niin jäsenvaltiot ryhtyvät toimimaan erikseen. Tutkimuksia on olemassa riskeistä henkilöihmisten terveydelle, joten meidän täytyisi ryhtyä toimiin oikopäätä eikä odotella. Eli mielestäni on syytä taata se, että yksittäiset jäsenvaltiot ovat valmiita reagoimaan konkreettisesti. Ja tämä sitten puolestaan taas toisaalta pirstaloi sisämarkkinoiden toimintaa. Meillä on, meillä on varmastikin maailmanlaajuisesti paras turvan taso, mutta ei se riitä kaikkinensa, joten siksi meidän täytyy muistaa ottaa tämä tulevan komission ohjelmaan myös. Ja eritoten se, että voimme toimia nopeammin, jos yksittäiset aineet aiheuttavat erityistä vaaraa jokapäiväisessä elämässä. Kiitokset. Kiitos ja Riis. Merci, monsieur le Kiitos puheenjohtaja. Niin, kemikaali lainsäädäntömme on maailman kunnianhimoisinta. Siihen komission edustajat jo viittasivat. Olemme sitä mieltä ja voimme olla kaikki siitä todellakin ylpeitä, mutta on totta kai tietysti kaikenlaisia ongelmia ollut edellisen komission kanssa, kun mietimme esimerkiksi näitä hormonihaita aineita ja veden laatukysymyksiä ja muita vastaavia. Ja jos ajattelemme tuota glyfosaattisaagaa myös, ja sitten vielä nuo torjunta-aineet. Meidän valiokuntamme on tehnyt kovasti työtä niidenkin eteen. Minä tahtoisin

puhua myös Otsikin puolesta. Kollegani ei ole siis paikalla, hän on pahoillaan siitä, mutta hän halusi esittää myös tietyt kysymykset komissiolle. Hän kirjoitti ne englanniksi, eli tutkimuksissa on käynyt ilmi, että ruokan kanssa teke, liikkemisessä olevat ö, muovit voivat olla syöpää aiheuttavia tietyt muovit. Milloin komissio vihdoinkin antaa kaiken kattavan ja kunnianhimoisen lainsäädäntöehdotuksen, joka liittyy liittyy ruoan pakkausmateriaaleihin ja tämä ongelma saataisiin ratkottua. Odottelemme tätä 2020 vuonna. Voitteko vahvistaa tämän? Ja sitten jäsenvaltiot ovat havainneet ongelmia kemikaalilainsäädännössä, esimerkiksi lelu, lelut tai kosmetiikkaa, haitallisia kemikaalia torjuessamme. Miten jäsenvaltioiden täytäntöönpanoasioihin komissio aikoo puuttua? Ja vaikka lainsäädäntömme onkin vahvaa, niin ei näytä olevan minkäänlaista siirtymää kuitenkaan vähemmän haitallisiin kemikaaleihin 60 prosenttia kemikaaleista on ympäristön kannalta vaarallisia ja 90 prosenttia terveyden kannalta vuoden 2016 tutkimuksen mukaisesti. Ja Euroopassa nämä kemikaalit aiheuttavat ennenaikaisia kuolemia tuhansittain vuosittain ja miten komissio aikoo toimia tämän trendin kääntämiseksi. Kiitokset. No niin, usein meillä on aika pitkä luettelo kysymyksiä ja sitten komissio lopulta vastaan, mutta nyt tämä luettelo on suhteellisen lyhyt, joten muutama nimi tässä vielä on, itse asiassa kolme muuta kollegaa, jotka haluavat esittää kysymyksen. Tässä on aika lailla yksityiskohtia myös, mutta joka tapauksessa haluan, että vastaukset myös saadaan. Olemme myös etuajassa, joten saamme kuulla komissiota sitten seuraavien kolmen kysymyksen jälkeen. Ja näin saamme sitten ehkä lisää kollegoita tähän luetteloon. Nyt Paulus, olkaa hyvä. Thank you very much. Thank Kiitoksia paljon, kiitoksia tästä Refit-työstä Siihen on, on, siinä on, on, tässä raportissa on paljon asiantuntijatietoa. En tiedä, kuka on ehtinyt lukea tämän dokumentin. Joka tapauksessa tässä on selvitetty vuosia. Me tarvitsemme enemmän dataa, erityisesti kemikaalien vaikutuksesta ja siistä, jotka vaikuttavat ihmisen terveyteen me olemme selvittäneet, että varovaisuusperiaate on esillä, mutta ei sitä ei sovelleta riittävästi totesit, että huolestuttavat, huolestuttavia aineita löytyy jokapäiväisissä artik- art- tavaroissa, jotka vaikuttavat ihmisten terveyteen. Ja pestisiidit, niitä on markkinoilla, koska jäsenvaltiot siirtyvät tätä määräaikaa, joka luottiin. Monia muita asioita tässä, mutta on johdonmukaisuus silloin, kun suojellaan haavoittuvasta, haavoittuvasta väestöä. Olen pikkusen hämmästänyt näistä johtopäätöksistä tai toimintasuunnitelmista, koska en löydänyt mitään visiota kestävästä kemikaalilainsäädännöstä joka todellakin puuttuu ihmisen terveyteen ja, ja myös kansa, luonnonvaroihin, joka on tietenkin keskeisen tärkeää. Nämä tuntuvat olevan vähemmän tärkeitä kuin yhteismarkkinat. Se, se häiritsee minua. Ja tässä puhuttiin puuttuvasta tieteellisestä tiedosta. No mitä toimia tässä on suunnitteilla? Ei vieläkään ole puhuttu myrkyttömästä ympäristöstä, ja se pitäisi, jos se kaikilta tuli esille komission paperissa 2018, olisin kiinnostunut tietää, että milloin tämä nyt sitten ilmestyy. Voisitteko vielä vähän kertoa nolla saastestrategiasta, josta, joista, jonka von der Leyen lupasi, ja varmastikin teillä on suunnitelma tästä. Paljon kiitoksia. Thank you. Uh... Kiitokset ja Novak. Hvala za besedo. Pogovarjala sem se z ljudmi. Kiitoksia oikein paljon. Olen keskustellut monen maatalousalan edustajan kanssa ja minulle vakuutettiin, että lainsäädäntö on hyvä. Mitä tulee aineiden käyttöön, heitä on koulutettu, jatkokoulutettu ja jäljitettävyyteen on panostettu tässä hyvät puolet, mutta on niitä huonojakin puolia, varsinkin jätehuoltoon ja jätteiden säilyttämiseen liittyen. Ei ole olemassa mitään yhtenäistä luokitusjärjestelmää ja laskentayksiköt poikkeavat maasta toiseen. Joskus käytetään tonneja, joskus kiloja ja joskus käytetään litroja tai kuutiometrejä tai kuutiolitroja, joten yhtenäistä linjaa ei ole. Joten kysyisinkin komissiolta, aiotteko ryhtyä uusiin toimenpiteisiin jätehuollon osalta ja jätteiden ö, hallinnan suhteen? Kiitokset ja Jytelän. Kiitos puheenjohtaja, kiitokset komissiolle. Muutaman kysymyksen esittäisin kollegani ovat tässä aika hellästi teitä kohdelleet. Minä ryhdyn nyt pahisten puolelle, koska minä olen pettynyt kun katson tätä kuntotarkastusta, niin vaikuttaa siltä, että tässä on kaikki ihan hyvin. Että no, muutamia ongelmia on, mutta yleisluontoisesti on kyse hyvästä asetuksesta. Sitten tässä sanotaan, että tuo kemikaalilainsäädäntö on erittäin hyvä ja vastaa sitten ympäristön ja ihmisten tarpeisiin. Mutta kuitenkin Euroopassa on nouseva määrä vaarallisia, hankalia sairauksia ja suora yhteys löytyy kemikaaleihin. Eli onko, jos kaikki kerran toimii niin hienosti, niin miten komissio voi vastata, että kemikaaleille altistumiseen liittyvät sairaudet ovat kasvussa Euroopassa? esimerkiksi hormonien haitta-aineet. Ja tämä, tässä miksi komissio ei siis ole ryhtynyt toimi, toimimaan hormonien haitta-aineita vastaan, jotta kaikki yhteiskunnan äh, sektorit olisivat mukana, muovit, juomavesi, kosmetiikka, äh, muut vastaamat ihmiset eivät ole riittävästi turvassa ja se vaarentaa heidän terveytensä. Eli teiltä kaivataan nyt kyllä enemmän toimia. Ja kysyisin myös mm, uudisimmasta tutkimuksesta, jonka Saksan ympäristövirasto ja riskinarviointivirasto on e- tehnyt kolmas osa korkean, suuresti, suuressa määrin tuotuja tuotteita suhteita unioniin vuodesta 2010 mennessä vaikuttaa suoraan riskin hallinnan vaikeuteen. 31 prosenttia ainoastaan näistä tuontituotteista oli todettu laillisesti hyväksyttäviksi ja REACH vast- vaatii eri yrityksiä takaamaan sen, että yritysten tuotteissa ei ole syöpää aiheuttavia aineita, lapsia haittavia aineita, ylipäätään ihmisen terveyteen vaikuttavia aineita. Eli miksi komissio hyväksyy sellaisia aineita, joiden kaikkia tietoja ei ole saatu? Ja lisäksi ryhmäni haluaa tietää, milloin komissiota on tulossa eh, myrkyttömän ympäristön tiedonanto. Ihmisillä on oikeus olla altistumatta myrkyllisille kemikaaleille. Eh, me tarvitsemme toimia tässä ja meidän täytyy saada aikaan jotakin, koska meidän täytyy tur, turvata ja suojata kansalaisia ja ympäristöämme paljon paremmin. Niin, tässä on aika lailla yksityiskohtaisia kysymyksiä esitettynä ja muistuttaisin vain siitä, että toivon, että saamme kysymyksiin oikeat vastaukset. En yritä tässä nyt vesittää teidän vastauksianne, mutta pitkä kysymysluettelo tässä on paljon yksityiskohtia ja aika lyhyt aika komissiolle vastata, mutta haluaisin nyt pyytää kysymy- kysymyksiin vastausta komissiolta ja mahdollisesti sitten muut haluavat vielä esittää puheenvuoroja uusille kysyjille, esittäisin sitten mahdollisuutta kysymyksiin tämän vastauskierroksen jälkeen, tai sitten jos ette saa vastausta kysymyksiin, niin voitte palata asiaan. Eli Pettinelli, olkaa hyvä, kymmenisen minuuttia vastauksiin, sopiiko se, ja sitten palaamme muihin kysymyksiin, joita mahdollisesti löytyy. Thank you. Eh, Kiitoksia. Mitä tulee edustaja Liisen huomioihin, niin todettakoon, että juuri näinhän REACH-asetus juuri toimii. Tarkoituksena on huomioida kaikki nämä tekijät ja tästäpä syystä meillä on riskiarviointikomitea ja SEAC, joka arvioi sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia – päätelmät muovataan ja tältä pohjalta komissio tekee päätöksensä ottaen huomioon kaikki tarjolla olevat tiedot, eli taloudelliset ja sosiaaliset kysymykset huomioidaan kyllä. Ja me yritämme löytää hyvän tasapainon. No sekin on subjektiivista, mikä on tasapainoisempi tas- tilanne toiselle, ei ole sitä toiselle. Ja mitä tulee Krominin, niin tämähän mainittiin jo täällä. On olemassa erinäisiä näkemyksiä sen suhteen, myöskin parlamentissa, mikä on haitallista, mikä ei. Ja sitten täytäntöön panoon. Se on melkoinen haaste, myönnettäköön. Asetus on monisyinen ja toimijat ovat hyvin erilaisia. On olemassa suuria yrityksiä, pieniä yrityksiä, ja täytäntöön panosta vastataan lähinnä kansallisella tasolla. EU-tasolla pyritään toimimaan siten, että meillä olisi selkeämmät, yksinkertaisemmat säännöt. Yritämme välttää päällekkäisyyttä arviointityössä tai sitten kun yritykset tällaista tietoa voivat tarjota, niin sitä kautta voidaan myöskin täytäntöönpanoa parantaa. Tarkoituksena on komissiossa keskittyä tiukempaan toimeenpanoon. Von der Leyen on sanonut, että yritetään vaalia yhtäläisiä mahdollisuuksia ja toimimme niitä vastaan, jotka hyödyntävät tilannetta edukseen väärin keinoin. Eli me seuraamme tätä poliittista linjausta. Tehän tiedätte, että komission muovaaminen on vielä käynnissä, joten tässä vaiheessa emme voi vielä kertoa asiasta mitään yksityiskohtaisempaa, koska yksityiskohtaisempaa tietoa ei ole tarjolla. Siis kyllä me haluaisimme, mutta työ on vielä käynnissä, joten ja sitoutumista löytyy. Mitä tulee sitten näihin itse aineisiin, niin Työ on jo alkanut, arviointi on käynnissä. Arvioinnissa keskitytään myöskin siihen, että miten voitaisiin johdonmukaisesti toimia ja sitten suojella kuluttajia, mutta mitä tulee elintarvikkeissa käytettäviin aineisiin, niin vaatimukset ovat tiukat. Kyllä, voidaan puhua korkeasta kuluttajansuojan tasosta. Toki sitä voidaan parantaa ja tästäpä syystä me arvioinnin toteutammekin, mutta emme lähde tästä ihan nollasta liikkeelle. Ja on olemassa ulkopuolella teetetty tutkimus, joka valmistuu ihan piakkoin ja sitten se myöskin julkaistaan. Mitä tulee vaatimusten mukaisuuteen ja tähän saksalaiseen tutkimukseen, toden totta tämä on huolestuttava tieto. Tämä liittyy myöskin resurssien saatavuuteen, sillä failien määrä on huomattavan suuri. Eli kemikaaliviraston on pakko kerätä tietoa, mutta tutkimus tutkimukseen suhtaudumme tietenkin vakavamielisesti, joten virasto valmistelee toimintasuunnitelmaa, se on melko lailla valmis ja mitä miten aloitamme sen täytäntöönpanon, jotta voidaan arvioida ne failit, jotka on lähetetty viranomaiselle tai virastolle. Ja tästä voikin kollegamme jatkaa. Thank you, Carlo. Kiitos, Carlo. Mitä tulee näihin eläinkokeisiin, ja tässä Euroopan unioni on sitoutunut vähentää näitä eläinkokeita, joita kuitenkin tehdään edelleen, koska meillä ei ole aina täysin toimivia vaihtoehtoisia menetelmiä, mutta niitä tulee lisää. Eläinkokeet ovat periaatteessa vähenemässä, mutta me voimme keskustella siitä, että mitä me lähikuukausina sitten teemme tältä asiaa koskevan direktiivin tiimoilta. Ja siinä kerrotaan, mitä mahdollisuuksia meillä on. Sitten kysymykseen siitä, miksi komissio ja Euroopan unioni ei toimi nopeammin. Sanoo, tämä on oikea esimerkki. Tämä toimivuustarkastus totesi, että tehokkuutta voidaan parantaa toiminnan tasolla – ja joissakin tapauksissa kestää kauan, jotta päästäisiin lopulliseen päätöksiin, ja koska meidän täytyy ensin analysoida tilanne, analysoida taloudellinen ja sosiaalitaloudellinen tilanne, ja me tarvitsemme paljon tietoa ennen kuin päästään toiminnan tasolle. Sitä kutsutaan paremmaksi sääntelyksi. Siksi toimimustarkastuksessa olemme käsitelleet tätä asiaa sillä tavalla, että, että toimitaan ryhmätasolla eikä, äh, eikä yksittäisten äh, tuotteiden tai aineiden tasolla. Tällä hetkellä me olemme äh, rajoittaneet kymmeniä siitä, mutta niitä aineita on tuhansia, että mennä, tällainen ryhmittely lähestymistapa antaa meille enemmän mahdollisuuksia toimia kustannustehokkaasti ja sitten, että mitä komissio on tehnyt, tehnyt tämän substituution osalta, Tämä on samanlainen toteamus, jonka me olemme tehneet äh, äh, Richin arviossa. Äh, itse asiassa luvut vähän alenevat. Ehkä tämä antaa hieman väärän kuvan, että vaarallisten kemikaalien lukumäärä on niin korkea. Itse asiassa paljon enemmän kemikaaleja on ollut vaarallisten, vaarallisissa, vaarallisia ja me olemme analysoineet niitä ja todenneet, että ne ovat vaarallisia heti, kun ne on luokiteltu vaarallisiksi, sitten ryhdytään riskinhallintatoimenpiteisiin ja silloin altistumista voidaan vähentää näille aineille. Tämä on prosessi, näin se koko kemikaalilainsäädäntö toimii ja se tähtää siihen, että vähennetään näitä altistumistilanteita vaarallisilla aineilla. Sitten kysyttiin miksi ei, ei toimita. Tämän toimivuustarkastuksen tarkoitus oli äh, identifioida asioita ja tilanteita, koska meillä on kuitenkin yli 40 lakia ja asetusta, ja katsotaan tässä, että ovatko ne oikeita asioita, ne on identifioitu, mutta tämä toimivuustarkastus ei, ei, ei esitä toimia, vaan identifioi näitä asioita, eli tarkistaa tilanteen toiminta sitten määritellään seuraavassa vaiheessa ja se on seuraavan komission tehtävä. Me odotamme sitä yhtä innokkaasti kuin tekin, että näkisimme, mitä, minkälainen komission seuraava ohjelma tulee olemaan. Ja siitä syystä, niin kuin Karlo Petinelli sanoi, me emme voi sanoa enempää kuin mitä olemme tähän mennessä sanoneet, koska meidän täytyy odottaa uuden komission astumista virkaan. Ja sitten kysymys myrkyttömästä ympäristöstrategiasta. Tämä on, kuuluu tähän seitsemänteen toimintaohjelmaan, joka edelleenkin pätee aina ensi vuoteen asti. Meillä on siis aikaa tehdä tässä, mutta tämä myrkyttävän ympäristön strategia pulma on siinä, että silloin kun sitä kehitettiin, niin silloin oli tarkoitus keskittyä neljään asiaan. Mutta ja kuitenkin kemikaaleista puhuttaessa on kysymys myös seoksista ja yhdisteistä. Ja niin kuin voitte näyttää tästä toimivuustarkastuksesta ja ehkä muistatte eh, Reachin eh, eh, tarkastelua, niin tällaisia toimivuustarkastuksia on tehty muuallakin. On paljon enemmän kuin nämä neljä asiaa, jotka tulivat tässä aikaisemmin esille. Ja varsin luultavaa on, että me, me, me joudumme tehdä, tekemään paljon laajemman ja kattavamman tarkastelun, mutta tämä on sitten seuraavan komission heiniä. Ja tämä on sitten ma- mahdollisuus, kun ajatellaan nolla saasteista ympäristöä, niin näitä toimia sitten ryhdytään laatimaan. Ja lisäisin vain siihen, mitä Karlo sanoi tästä yhteensopivuudesta reaching-reaching kanssa, kun puhutaan niistä aineista, jotka eivät ole sopusoinnossa sen kanssa. No toimintasuunnitelma on olemassa, siitä on sovittu kemikaaliviraston kanssa – me myös täydennämme tätä, näitä liitteitä ja myös itse REACH-asetustakin. Me tulemme lisäämään näitä tarkistuksia aineista noin nelinkertaiseksi. Ja me saamme, saamme myös juridisen selvennyksen siitä, että milloin yritysten täytyy parantaa tai päivittää omia failejaan, jossa ne luonnehtivat niitä kemikaaleja, joita ne tuottavat markkinoilla. Tämä todellakin parantaisi yhteensopivuutta REACH-asetuksen kanssa ja se myös hyödyttää ympäristöä. Kiitos. Kiitokset. Kiitokset myös siitä, että piditte ajasta kiinni. Tässä saimme kaikenlaisia ajatuksia kyllä hyvin kaiken kattavasti myös, mutta varmaan täällä on vielä lisättävää kollegoilta, niin ehkä palataankin vielä muihin Tomin kysymyksiin. Eli kaksi puhujaa vaikuttaa olevan. Entä haluaako joku vielä selvennyksiä edellisiin kysymyksiin? Mutta olkaa hyvä, Karima Dalli. Chair, I will... Kiitoksia herra puheenjohtaja. Minä tarkastelen asiaa toisesta näkökulmasta. Ymmärrän toki, että uutta toimintaa syntyy ja se vaikuttaa teollisiin rakenteisiin, mutta meiltä uupuu se, että me emme yritä helpottaa kemian alan muutoksia siten, että sosiaalisia että ympäristöllisiä asioita voitaisiin huomioida. Me tarvitsemme vahvan kemian teollisuuden, joka on energiatehokasta, resurssia suojeleva ja sellainen, joka myöskin nanoteknologia, bioteknologia tai CO2 köyhää järjestelmää. Meidän täytyy myöskin katsoa, että miten yritykset voivat toimia vaatimusten mukaisesti ja että näin syntyy kemikaalien, jätteiden ja maatalouden välille todellisia yhteyksiä. Me tarvitsemme vihreää taloutta, mutta yhtä lailla meidän täytyy varmistaa, että kiertotalous toteutuu. Tätä on peräänkuulutettu jo pitkään ja EU-lainsäädännön avulla voidaan saada todellisia parannuksia aikaiseksi ja varmistaa, että pääsemme sellaiseen tilanteeseen, että kiertotalous huomioi kemian teollisuuden ja tästähän on hyötyä kansalaisille kautta EUn. Thank you very much. Uh... Kiitokset ja Rivasi, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Niin, minulla on oikeastaan kysymyksiä roppakaupalla. Minä olin viime kaudella tuolla hyönteisten torjunta-aineiden ryhmässä. Ja minua kovasti on nyt häirinyt se, että EFSA, meidän elintarviketurvallisuusvirastomme, on tehnyt riskiarviointiehdotuksen mehiläisiä käytettävistä aineista. Ja kun otamme huomioon, miten myrkyllisiä ne ovat, erityisesti kun ajattelemme mehiläisiä kaikissa kasvuvaiheissaan. Ja nyt haluttaisiin vähentää tätä riskiarvioinnin määrää. Komissio on suhtautunut tähän aika kevyestikin. Minä haluaisin kuulla, mitä mieltä olette, kun tässä kyse on nimenomaan kemiallisten aineiden arvioinnista ja tieteellisestä tutkimisesta. Vaikutukset ovat huomattavat. Sitten hormonien haitta-aineista Ranskan, Ranskassa yksi tutkimuslaitos on tehnyt arvioinnin väestöstä kuudesta hormonien haitta-aineista, ftalaateista, fenoleista, fenyleistä ja muista vastaavista. Eli meidän eurooppalainen lainsäädäntömme ei riitä, koska tällaiset hormonien haitta-aineet ovat osoittautuneet sellaisiksi, että ne vaikuttavat oikopäätä ihmisten terveyteen. Niitä on kaikkialla elintarvikkeissa, pakkauksissa ja muissa vastaavissa, eli emme ole mitenkään riittävän tiukkoja kieltäessämme näitä aineksia. Ja nyt lainsäädäntö on ryhdyttävä parantamaan kulutushyödykkeiden osalta erityisesti, jos ajattelemme vaikkapa eh, erilaisia vaippoja koska teollisuudelta ei oikeastaan edes kysytä, mitä näissä eh, on sisällä. Eh, niissä on ollut kaikenlaisia jäämiä ja nyt ne täytyy pakottaa

ilmoittamaan, mistä kyse on. On kyse sitten naisten, naisten kuukautissuojista tai sitten lasten vasta vaipoista Eli näitä kaikkia partikkeleita on kaikkialla, elintarvikeista, lääkkeissä, rokotuksissa, kaikkialla, emmekä me oikeastaan edes tiedä niistä juuri riittävästi. Eli komission täytyy nyt todellakin ryhtyä tekemään lainsäädäntöä näistä erilaisista nanopartikkeleista nanopartikelit on oikeastaan unohdettu. Reachia on parannettu ja me PEST-valiokunnassa tähän kiinnitimme huomiota Reachissa. Kyllä pakotettiin rekisteröimään nämä. Teollisuuden täytyy nämä kemialliset aineet rekisteröidä, vaikkei koko asia ollut edes loppuun käsitelty. Mutta olemme joutuneet nyt siihen tilanteeseen, ettei edes kirjata näitä kaikkia aineita. Me emme, meillä ei ole kokonaiskuvaa rahaa. Järjestelmässä on kaikenlaisia puutteita, koska te siellä vain laiskottelette ja vain annatte eh, yrityksille ja teollisuudelle liikaa pelivaraa. Eli me emme toimi tarpeeksi vahvasti ja tiukasti alkuunkaan. Ympäristö joutuu tästä kovasti kärsimään, kuluttajat joutuvat kärsimään. Me olemme jatkuvasti erilaisten riskien varassa. Kiitokset. Ja vielä yksi puhuja. Kiitos puheenjohtaja, eli Trillenoir. Kiitokset, äh, kiitokset myös komission edustajille näistä puheenvuoroista. Nyt tässä vähän ehkä provokatiivisesti, kun te puhuitte siitä, että teitä huolestuttaa teollisuuden suhtautuminen asia. Rivasihan tähän äsken juuri viittasi. Ja sitten puutuitte näihin jäsenvaltioiden omiin tutkimuksiin. Te puhutte tässä sidosryhmistä teollisuudesta ja hallituksista ja sitten unionin ulkopuolisista kumppaneista. No, Kuitenkin täytyy muistaa, että teollisuutta täytyy pystyä myös vastustaa ja minä tässä nimenomaan nyt puhun kuluttajista. Peter Liise tähän jo viittasikin, eli lainsäädännössä voi olla eh, kahden suuntainen lähestymistapa, eli kielto ja sitten hyväksyminen, mutta tietoa täytyisi välittää paljon enemmän, varsinkin kuluttajille ja kuluttajajärjestöille. Kuluttajajärjestöt nimenomaan ovat toivoneet sellaista pakkausmerkintäjärjestelmää, mm, vähän samantyyppistä kuin elintarvikkeiden ravintoainemäärät. Siitä näkisi sitten oikopäätä, missä mennään, ja näin voisi tehdä hyvän päätöksen kysymyksen. Minä tiedustelenkin sitä, miten eurooppalaisia kuluttajajärjestöjä on kuultu lainsäädäntöä valmisteltaessa. Ja toisaalta myös mietin, millä tavalla aiotte saada aikaan tällaisen kuluttajien tiedotusjärjestelmän, jossa myös ilmoitetaan sitten riittävästi näissä pakkausmerkinnöissä kuluttajalle, kuluttajalle mitä tämä sisältää. No niin, vielä tässä nyt sitten kolme kysymyksen sitten mutta voitteko kysyä hyvin lyhyesti kysymyksenne, jotta myös komissio ehtii vastata. Olkaapa hyvä, Skaldemos. I will do it very eh, short. Eh. Kiitos aivan lyhyesti. Ensinnäkin minä kysyn eh, fast track-menettelystä. Silloin kun havaitaan vaarallisia aineita, voitteko suositella meille että otettaisiin fast track-menettely käyttöön silloin, kun on kysymys vaarallisista aineista – Minusta tämä voisi olla auttaa, koska on hyvin mutkikasta muuttaa koko lainsäädäntöä. Toisekseen en ole varma, ymmärsinkö oikein. Aiotteko vai ettekö aio pysäyttää Tanskan hallitusta kieltämästä joita elintarvikeaineita, jotka ajautuvat ruokaan koska tämä äh, on kysymys pluridaineista, joita, jotka Tanskassa aiotaan kieltää. Thank you. Um, Paulus. Kiitoksia. Ja vielä Paulus. Very sure too. Um... Ihan lyhyesti minunkin puoleltani. Minun on nyt vaadittava, että strategia myrkyttömästä ympäristöstä olisi juridinen velvoite – minä en ymmärrä, että miten lykkäys voisi parantaa tilannetta ja varmistaisi, että mm, luonnon monimuotoisuus ja ihmisen terveys varmistuisi. Me emme keskustele täällä sinänsä Riitsistä, mutta liittyyhän tähän muitakin asioita. Minä pyysin toimintaa, enkä mitään diipadaapaa me, te olette jo neljä vuotta tarkastelleet näitä äh, asioita, hormonaalisia haitta-aineita ja niin poispäin, mutta ette ole esittäneet minkäänlaisia ehdotuksia sen suhteen, mitä komissio voisi tehdä. Kuulostaa aika, no miten sen sanoisin ilman, että kuulostaisin töykeältä. No minä odotan komissiolta, että se tekisi työnsä. Kiitokset niin vähän kohteliaisuutta myös, mutta Haasenkamp vielä. Ehm, Herra puheenjohtaja, kiitoksia. Kiitokset komissiolle näistä vastauksista, mutta kyllä nämä ovat aika lailla häilyviä. Mitä tulee kromi kuutosesta tai kromi yhdistestä yleensäkin, täällä on sanottu, että kannat eriävät toisistaan, niin kuin täällä parlamentissakin. No siinäpä se ongelma onkin teollisuus pitää uutta lainsäädäntöä turhana, lobbaataan tätä vastaan. Politiikot ovat joko puolesta tai vastaan, riippuen kummalle puolelle teollisuutta kuuluu. Ja tästäpä syystä meidän täytyy kuunnella riippumattomia asiantuntijoita, eikä sellaisia henkilöitä, joilla on olemassa poliittisia kytköksiä. Eli komissiolta pyytäisin konkreettista vastausta. Oletteko samaa mieltä kanssani? Eli että haitta-aine komission raportissahan sanotaan, että tarvitaan jatkuvaa muutostyötä. Ja jos olette samaa mieltä, niin mitä aiotte tehdä ja missä vaiheessa? Kiitoksia. Thank you, Chair. Kiitos Jutland. Thank you uh, to the Commission for the... Kiitos uh, puheenjohtaja. Kiitän komissiota vastauksista olen samaa mieltä kollegoiden kanssa, kun sanotaan, että eräät vastauksista eivät ole riittävän selviä semminkin, kun tilanne on vaara, vakava. Ja haluan vielä toistaa, en pelkästään mitä kollegani mainitsivat, että me tarvitsemme, meidän tämä pitää nähdä, että, että tämä myrkyttömän ympäristön strategia vihdoinkin toteutuu. Toteutuu. Me olemme odottaneet sitä pitkään ja, ja ei, tämä ei ole hyvä homma, että me e-, emme saa esitystä siitä. Ja tämä osoittaa, kansalaisten täytyy nähdä, että, että me otamme vakavasti heidän terveytensä ja ympäristön suojelun. Minua vielä painottaa sitä vakavaa tilannetta, kun puhutaan endokriinisistä haitta-aineista. Meidän täytyy, me tarvitsemme vakavia päätöksiä ja täytyy tutkia, mikä on hedelmällisyystilanne jäsenvaltiossa. Ja täällä puhuttiin tilanteesta, jossa on tutkittu raskaana olevia naisia ja, ja e-, heidän tilannetta raskauden aikana ja havaittiin paljon haitta-aineita ja kemikaaleja. Ja heilläkin on ongelmia lastensa terveyden kanssa syntymän jälkeen. He näkevät kyllä tämän yhteyden. Tämä on jotain sellaista, jota meidän, meidän täytyy suojella kansalaisia ja tulevia sukupolvia. Tämä on sellaista, että ihmiset arvioivat meitä, meidän toimintamme, jos me suojelemme vauvoja vai emme. Mä haluan nähdä, että komissio tuottaa tuloksi ei pelkästään y- yksi yhtä haitta-aineiden sektoria. Me tarvitsemme kaikkea. Me tarvitsemme suojelua vedessä, juomavedessä, kosmetiikassa, muovissa, kaikissa jokapäiväisen asioiden, jokapäiväisen elämän asioissa. Millä tavalla aiotte toimia silloin, kun puhutaan haitta-aineista? Thank you very much. Thank you, colleague. Kiitoksia, kiitokset tästä kollegoille. Nyt komissio saa puheenvuoron. Paljon erilaisia huolenaiheita on kuultu valiokunnassa. Tämä on tietysti kansalaisten luottamukseen liittyvä perustavanlaatuinen kysymys, kun he ostavat elintarvikkeita ja juovat vettä ja miten he altistuvat sitten erilaisille kemikaaleille ympäristössään, joten toivon, että te pyritte vastaamaan kaikkiin kollegoideni kysymyksiin. Aika on lyhyt ja on vaikeaa totta kai tässä nyt sitten vastata kaiken kattavasti noin vain, mutta kuitenkin toivon, että kollegat voisivat lähteä tästä valiokunnassa niin, että ovat saatu vastauksia. Me haluamme nyt kuulla, että toimiin jo ryhdytään, joten komissio, olkaa hyvä. Yes, thanks. Uh, uh before... Kiitoksia ennen kuin lähden vastaamaan. Ei ole kysymys sitä, että me puhuisi selkeitä sanoja, mutta me emme voi ennakoida, mikä tulee olemaan seuraavan komission linja, koska tällä hetkellä me tunnemme vain valitun puheenjohtajan ja valitun komission puheenjohtaja ja, ja me, me, tämä eurooppalainen Green Deal ei koske pelkästään ilmastoa, vaan myös ympäristöä. Meillä on muitakin lukuja, kappaleita, että suojellaan eurooppalaista elämäntapaa, suojellaan ihmisiä. Kaikki nämä ihmiset ovat jo Van der Leyenin juttu, mutta se, tämä ei ole vielä ohjelman tasolla. Me odotamme ohjelmaa, jossa sanotaan, mitä komissio tulee tekemään. Me tarvitsemme tämän ennen kuin, ennen kuin sen jälkeen, kun komissio astuu virkaan – ja toivottavasti pian. Ja sen jälkeen voimme päättää ja me voimme sitoutua siihen, mitä me teemme. Tällä hetkellä se on täysin mahdotonta meille tehdä jotain, koska emme tiedä, mitä komissio aikoo tehdä, ellei ole työohjelmaa. Yritän vastata näihin kysymyksiin. Ensinnäkin Rova Valia kysyy teollisuudesta. On edelleenkin paljon tehtävää tässä kiertotaloudessa, mutta se mitä työ, mikä on tehty viimeisen viiden vuoden aikana, se on valtavaa. Viisi vuotta sitten oli paljon ihmisiä, jotka eivät edes tienneet, tienneet mikä on äh, kiertotalous. Ja tämä komissio on tehnyt valtavasti työtä tämän eteen. Ajatellaanpa vaikka muoveja. Muovien osalta on laadittu strategia ja aloite ja direktiivi on äh, tekeillä muovipulloista, joka on yksi päähuoli ympäristön kannalta, ja, siitä, ja enää ei tule samalla tavalla jätettävää raaka-aineita. Ja tämä komissio on tiedonannossaan päätynyt siihen, että jätteestä saadaan sekundaa tai toissijaista raaka-ainetta – ja kaikkea on tapahtunut viiden vuoden aikana ja prioriteetti, joka on joko poliittisissa suuntaviivoissa von der Leyenin osalta, että jatketaan tätä kiertotaloudessa tehtyä työtä. Ja mitä tulee erityiseen kysymykseen tämän Tanskan tilanteen osalta. En oikein tiedä, missä olemme. Tämä, jos Tanska on notifioinut tämän derogaation, sitä emme tiedä, mutta näitä tapauksia on satoja komissiossa. En ole tietoinen tästä erityisestä Tanskan tapauksesta. Niin, ja sitten elintarviketuotteiden merkinnöistä ja pakkauksista. Komissio on jo pitkään tehnyt työtä elintarvikemerkintöjen eteen. Meillä on Euroopassa varsin yksityiskohtaiset eh, tiedot elintarvikepakkauksissa enemmän kuin missään muualla, mutta me kaipaamme vähän vielä uudistuksia, ja varsinkin synteesejä näistä tiedoista, yhteenvetoja näistä tiedoista. Ehdotuksia on olemassa Sante-pääosaston, terveyspääosaston. Ihmiset ovat eh, toteuttaneet tutkimuksen näistä asioista. Erilaisia vaihtoehtoja on olemassa merkintää varten ja uusi uskon, että tuleva komissio sitten valitsee näistä parhaat ja näin tekee sitten lainsäädäntöehdotuksen, mutta en voi sanoa sen suunnasta nyt sen enempää mitään, enkä voi todellakaan nyt sitten tulevan komission ajatuksia ryhtyä tässä ennustelemaan, mutta kuitenkin uskon, että tuleva komissiokin saa riittävät tiedot edeltävältä jatkaakseen tätä työtä mahdollisimman nopeasti. Ja nyt sitten kollegani tästä voi jatkaa. Also, rather briefly, I owed also the answer on... Lyhyesti vastattiin jo kysymyksiin, aikaisemmin näihin jätekysymyksiin. Voin vain sanoa, että uudet lait jätteiden luokittelusta ja niiden määrittelystä on tullut voimaan viime vuonna ja sitä, se täytyy vain nyt siirtää jäsenmaiden jäsenval- lainsäädäntöön ja sen jälkeen kun se on tehty, niin silloin on selvyyttä, parempaa selvyyttä, mitä tulee tapahtumaan. Ja meidän täytyy panna täytäntöön tuo lainsäädäntö ja se täytyy huolehtia siitä, että se tehdään oikein, mutta se on uusi laki, joka ei ole vielä täysin siirtynyt kansalliseen lainsäädäntöön ihan sen takia, koska aikaa on vielä se tehdä. Mitä tulee, että komissio ei ole, ole, ole tarkka esimerkiksi näiden mehiläisten osalta ja, ja siirrän tämän kysymyksen terveyspääosaston kollegoille ja, ja, ja selvästikin että tämä pölyttämis, pölyttävät eläimet, niiden lukumäärä on huolestuttavasti vähentynyt. Ja varmastikin siinä täytyy ryhtyä tuumasta toimeen. Tilanne on aika kiireellinen. Ja sitten lopuksi pari kysymystä tuli, ja nanomateriaal, nanoaineet tuli esille. Me, me muutimme näitä vaatimuksia REACHin osalta näiden nanotuotteiden rekisteröinnin osalta se on tullut voimaan ja se on aivan uusi juridinen vaatimus, joka selventää sitä, millä tavalla ne pitää rekisteröidä REACHin asetuks, REACH-asetuksen mukaan, ja tämä antaa meille paljon enemmän tietoa siitä, missä nanoaineita on. Ja, ja tämä oli sitten teitä analysoida ne ominaisuudet ja selvittää, ovatko ne vaarallisia ja millä tavalla tämä antaa meille mahdollisuuden toimia niin tässä hallinnassa. Sitten nämä hormonaaliset haitta-aineet, nämä uusi puheenjohtaja painotti myös tätä yhtenä toimintasektorina. Tämä komissio hyväksyi strategian näistä hormonaalisista haitta-aineista viime vuonna ja, ja toiminta on käynnissä ja yksi on se, e, että tehdään tällaisia toimintatarkastuksia eri laeista – toimivuustarkastuksia erilaisia ja selvitetään, onko, siellä, onko, onko, onko, onko tämä johdonmukaista ja logiikkaa, kun ajatellaan juridista interventiota. Ja tämä on tärkeää, koska se saattaa johtaa lainsäädännön muuttumis, muuttamiseen. Mutta me, me käynnistämme myös uuden alustan näistä hormonaalista haitta-aineista, johon kaikki informaatio saadaan koottua jolloin saan tavallaan yhden luukun periaatteella saadaan tiet, tiedot käyttöön. Meillä on, ja tämä paras tieto sitten parantaa myös päätöksentekoa ja käynnistämme foorumin tutkijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa lähikuukausina näistä hormonaalista haitta-aineista, jotta voitaisiin edistää tätä keskustelua ja ottaa se osaksi tätä toimivuustarkastusta ja, ja mahdollistamaan johtaa muuttumiseen. Thank you. Uh... Kiitokset niin teillä on tietysti omat rajoituksenne, mutta me joka tapauksessa nyt olemme ottaneet huomioon teidän lupauksenne myös siitä, mitä von der Leyen sanoi prioriteeteistaan. Ja varmasti sitten meidän ajatuksemme on nyt kuultu ja voimme sitten vastaavia tilaisuuksia järjestää myöskin. Usein ajaudumme siihen tilanteeseen, että näiden mandaattien välillä toimitaan ja komissio, joka on lähdössä, niin se ei viimeisen vuoden aikana ole kovinkaan paljon pystynyt tekemään töitä ja sitten tulee tietty siirtymäaika ja sitten tulee taas uusi kausi, kun seuraava komissio ryhtyy toimimaan, vaikka ei tässä nyt sitten aina voida nauttia yhtenäisestä aikataulusta näiden kahden toimielimen välillä, mutta kuitenkin toivon, että nämä huolet, jotka olemme nyt esittäneet, eivät vain katoaisi ja häviäisi jonnekin komission mandaatin hämäriin. No niin, kiitokset näistä asioista. Todella tyytyväisiä olemme siihen, että teillä oli aikaa tulla tähän valiokuntaamme tänään. Thank you, colleagues. Um, we'll now move... Kiitokset tästä. Seuraavaan esityslistan kohtaan puhumme tilintarkastustuomioistuimen kanssa erityiskertomuksesta 7.2009 unionin toimet rajat ylittävän terveydenhuollon parantamiseksi. Ja tässä käymme nyt sitten keskustelua ensimmäisen kamarin eh, johtajan kanssa tilintarkastustuomioistuimesta Peter Wilson täällä paikalla ja annan puheenvuoromahdollisuuden. Minä tästä kohta lähden puheenjohtajan paikalta myös. Valiokunnan puheenjohtajuus siis taas vaihtuu kohta, mutta Wells, saatte nyt 10 minuuttia puhua. Olkaapa hyvä. Uh, thank you very much. Um... Paljon kiitoksia. Minulla on kunnia olla täällä vieraananne. Jos sallitte, niin alkuun haluaisin onnitella tiimiä niin erinomaisesta työstä. Ja kiitokset komissiolle, sillä komissio on sitoutunut tähän työhön oivalla tavalla rakentavassa hengessä ammattimaisesti koko aikana. Vaikkakaan emme aina olleet kovinkaan vakuuttuneita näistä toimista, mutta erinomaista työtä kyllä tekivät.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 actual crossing. Valitettavasti tietoja kyllä liikkuu, mutta arkkitehtuuri on aika lailla mutkikas. Tietoa kyllä liikkuu Suomesta Viroon, mutta meneekö se sitten pidemmälle, niin se onkin toinen kysymys. Eli tämä arkkitehtuuri ei ole vielä täysin toimiva. Monet valtiot ovat valmiita kyllä vastaanottamaan dataa, mutta eivät ole valmiita lähettämään dataa muihin maihin. Toivekkaampia siis oltiin. Komissio oli ehkä optimistisempi kuin me myöskin sen suhteen, miten hankalaa olisi panna tällaista järjestelmää täytäntöön. Jotta tietojen vaihto paranisi jatkossa, niin minä uskon, että komission pitäisi teetättää riippumattoman tutkimuksen ja katsoa, että onko kustannustehokkaasti saatu hyviä tuloksia aikaiseksi, josta kansalliset järjestelmät olisivat hyötyneet. Tiedän, että kahdenkeskisiäkin järjestelyjä löytyy, ja ne ovat erittäin tärkeitä sellaisia, myönnettäköön. Ja sitten kolmanneksi, aloittama hankala kysymys koskien harvinaisia sairauksia. Olisi tietenkin hyvä, jos tällä saralla päästäisiin eteenpäin. Olette varmaan kanssani samaa mieltä. Jo vuonna 2008 komissio laati oman aloitteensa. ERN ovat olleet vuodesta 2014 strategiassa mukana, mutta haasteita on ollut kyllä aika lailla, varsinkin kestävyysajatteluun peilaten. Ja näiden verkostojen linkittäminen kumppaneiden selvittämiseksi työn arvioimiseksi, niin se on melko hankala hallinnollinen tehtävä. Emmekä oikein tiedä, että miltä verkostojen tulevaisuus näyttää. Rahoitus on vielä taattu, mutta tilanne on aika lailla epäselvä. Emmekä siis tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. No, mitäs me tässä peräänkuulutamme komission pitäisi arvioida strategiansa tuloksia ja katsoa, että onko tämä oikea lähestymistapa vai pitäisikö strategiaa muuttaa pienellä hienosäädöllä vaiko perinpohjaisesti. Tässä pitäisi tarttua niihin haasteisiin, joihin on verkostoissa kiinnitetty huomiota. Ja jos verkostot jatkavat työtään suurin piirtein samaan tyy- tyyliin, niin kyllähän me tarvitsemme avoimempaa ja toimivampaa rahoitusmekanismiakin. Edistystä tärkeillä saroilla on ollut havaittavissa, eli direktiivin täytäntöönpanon osalta työtä kyllä vielä riittää. Lähinnä arviointityötä kaivataan, eli mitä on tehty ja onko tehty oikeita päätöksiä Kävin läpi parlamentin omaa asiakirjaa, joka on päivätty helmikuussa. Ja parlamentin päätelmien mukaisesti arviointi on toteutettu ja peilattava sitä elämänlaatuun ja siihen, mitä hyötyä tästä on potilaille. Minä todellakin toivon, että tämä lausuntomme olisi hyödyllinen tässä teidän arviointiprosessissanne. Eli että voisimme omalta osaltamme rakentavassa hengessä kantaa kortamme kekoon tähän keskusteluun. Kiitoksia. Niin, kiitokset. Nyt... Vielen Kiitoksia, kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia äh, tästä esityksestä. Ja äh, tämä komission väliaikaisraportti osoitti, että tämä terveydenhuolto ei toimi vielä täydellisesti ja tämä tiedotustuomioistuin vahvisti tämän tiedon ja on käynyt selvänä, selväksi, että komissiolla on kunnianhimoisia toimenpiteitä tai on ollut, mutta tavoitteisiin ei päästy. Niin, esimerkiksi kyse on perimmäisestä hallinnosta ja, ja, ja potilaiden asemaa täytyy selvästi parantaa tässä. Paljon on puhuttu siitä, on kysymys kestävästä luonnonvarojen käytöstä ja erityisesti terveyssektorilla on, on paljon potentiaalia johon Euroopan unionin pitäisi enemmän panostaa. Kansalaisilla ei ole riittävästi tietoa omista oikeuksistaan ja siksi uskonkin, että on edelleenkin vähän hyö- käyttöä tällä rajat ylittävällä terveydenhuollolla, ja olemme vain huomanneet, että, että, että yhdestä jäsenvaltiosta menee merkittävästi ihmisiä hoitoon toiseen maahan, ja me tarvitsemme kuitenkin enemmän toimia aidon eurooppalaisen terveydenhuoltoalueen luomiseksi. Siksi nämä kontaktipisteet ovat merkittävässä asemassa. Kaiken kaikkiaan täytyy sanoa, että Digitaalinen sektori on minulle aika taka-alalla ollut. Me, siinä olisi paljon potentiaalia käytettävänä ja kiitänkin tästä raportista ja yhden teidän suosituksiinne. Ja todellakin tämä EU, uudelta Euroopan komissiota täytyy vaatia kunnianhimoisia toimia. Kiitoksia tästä ja kiitoksia esityksestä. Um. Kiitokset. Ja seuraava puhuja, olkaa hyvä. Kiitokset esityksestään. Seuraavat kysymykset esittelisin. Uskon vahvasti, että meidän täytyisi luoda harvinaissairauksille erityiskeskuksia ja ne pitäisi olla Euroopan viiteverkostossa tiukasti mukana. Minä mietin sitä, mitkä ovat ne syyt, miksi niin hitaasti tällaisia keskuksia on unionissa ja niitä peräänkuuluttaisiin ja muistuttaisiin siitä, että on kahden tyyppistä järjestelmää rajat ylittävästä terveydenhuollosta. Eli millä tavalla voimme parantaa tietoon pääsyä. Te puhuitte kansallisista yhteyspisteistä, mutta minä uskon, että paljon työtä on tehtävänä tiedon välittämisessä, jotta lääkeet saadaan, lääkehoitoa saadaan ja erityisesti puhuitte harvinaissairauksia sairaustavista, mutta myös kaikista ihmisistä, jotta kaikilla on samanlaiset mahdollisuudet saada elä, samantyyppinen elämänlaatu ja hoito kautta unionin. Kolmanneksi, jotkut jäsenvaltiot odottavat komissiolta tukea selvemmistä säännöistä unionin verkostoksi, mihin potilaat voivat sitten viitata. Tällaisia järjestelmiä tarvitaan, mutta tämä täytyy päästä yhteisymmärrykseen siinä, minkä tyyppistä tukea jäsenvaltiot voivat tarjota, ja näin voitaisiin viitata eurooppalaiseen veitekehykseen nyt minulla on muitakin kysymyksiä, mutta itse asiassa jätän nyt sitten muillekin mahdollisuuden. Kiitos ja Colin Österle, kiitokset niin rajat ylittävistä terveyspalveluista. Tiilintarkastustuomioistuimen kertomus on aivan oikeanlaatuinen, mutta kulut, kansalaiset joutuvat tässä vielä odottelemaan. Se on ikävää, kun ajattelemme jäsenvaltioiden täytäntöönpanoa. Millä tavalla konkreettisesti voitaisiin tilannetta parantaa? Tämähän jäi jäsenvaltioiden tahdon harteille. Monet, monilla ei ole olemassa intoa tällaiseen, eli millä tavalla voitaisiin tilannetta parantaa, koska jäsenvaltiosta toiseen on niin kovin erilaiset olosuhteet. Ja tietoa täytyy tietysti välittää esimerkiksi lääkkeiden hinnasta, siitä minkälaiset korvaukset voi saada, minkälaisen terveysvakuutuksen piiriin kuuluu, entä sitten jos on harvinaissairauden sairastaja eikä sitä hoidetakaan jossain toisessa valtiossa. Meidän täytyy saada nyt tieto siitä, jos meillä olisi tällainen suojattu tietoje, tietokanta jäsenvaltioiden toimista ja lääkkeiden määräyksistä, ja näin voitaisiin sitten helpottaa päätöksentekomenettelyä. Onko teidän mielestänne nykydirektiivillä mahdollisuuksia toimia tähän suuntaan? ja, vai, ja voidaanko tällaista ajatusta sitten viedä eteenpäin komissiossa ja mitä jäsenvaltiot siitä olisivat mieltä. Kiitos tästä ja seuraavaksi Trienoir, olkaa hyvä. Thank you, sir, for your precise... Kiitoksia eh, teidän eh, tarkasta ja aika vaatimattomasta esityksestä, nöyrästä esityksestä. Tämä, tämä tyypillisesti eh, kertoo, missä Euroopan tasoa nimenomaan erityisesti tarvitaan potilaiden kannalta aivan erikoista eksperttinä Ranskassa. Voin esit- äh, esimerkin harvinaisista syöpätapauksista tästä syystä. Minua häiritsee kuulla se, että näiden verkostojen tulevaisuus saattaa olla kyseenalainen ja, ja tämän eteen pitäisi tehdä enemmän. Kiitos. Okay. Uh, Madam uh, Spurek, please. Spurek, olkaa hyvä. Thank you very much. Uh... Kiitän Kiitokset tilintarkastustuomioistuimelle arvokkaasta kertomuksesta ja minä kiinnittäisin huomiota yhteen asiaan uusimman Eurostat-tiedon mukaan vuonna 2018 3,9 prosenttia unionikansalaisista työikäisistä, jotka ovat asumassa muussa maassa kuin omassa kotivaltiossaan ja 0,005 prosenttia unionin tilintarkastustuomioistuimen mukaan hyötyy tästä järjestelmästä, joka on vuonna 2012 rajat ylittävän terveydenhuollon direktiivissä otettu käyttöön. Huolestan, mielestäni näyttää siltä, että nämä luvut osoittavat lannistavaa luonnetta. Kansalaiset eivät hae hoitoa toisessa jäsenvaltiossa. Ja kysyisin tilintarkastustuomioistuimelta, onko tätä tietoa nyt kertomusta laatiessanne otettu huomioon? huomioon. Kiitokset. Ja seuraavaksi Rivasi, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos tästä esityksestä. Niin, Minulla olisi seuraava kysymys. päätä sen mietin, kun näin teidän kuvanne. Siellä oli tuollaisia virtauksia maasta toiseen. Haluaisin vähän parempaa tietoa tästä eli Ruotsissa ja Norjassa olevat ihmiset, miksi ihmeessä he menevät sitten Espanjaan hintojenko vuoksi? Tämä on tärkeä tieto. E, onko siellä parhaat sairaalat vai, vai siksikö, että he vain lähtevät eläkkeelle Espanjaan? Eli kaipaan tällaisia tietoja. Miksi tällaiset virtaukset? Entä sitten Ranska? Ette sanonut Ranskasta juuri mitään, eikä, eikö Ranska ole välittänyt teille tietojaan? Eli selittäkääpä tätä. Ja sitten rajat ylittävistä hoidoista, jos ajatellemme näitä tauteja. Samantyyppistä diagnostiikkaa ei välttämättä ole valtiosta toiseen. Saksassa voi olla toisenlainen sairausdiagnostiikka kuin jossain toisessa valtiossa, esimerkiksi Ranskassa. Ja sitten vielä äh, eri kilpirauhaslääkkeet, siinäkin lääkkeet liikkuvat maasta toiseen, mutta sitten minä olen käynyt ostamassa samanlaisen lääkkeen Belgiasta kuin Ranskassa olisi voinut saada, mutta ei esimerkiksi Espanjassa. Ja sitten lääkkeet pula. Nykyisellään tietänette, että 600 lääkettä Ranskassa on, 600 äh, lääkkeestä Ranskassa on pulaa, koska äh, näitä lääkkeitä ei voida ostaa, ne ovat liian kalliita ja lääkepulaa on olemassa, koska laboratoriot tekevät työtä hyvin tiukoissa olosuhteissa ja jotkut sitten taas eivät lääkevalmistajat aio mitään lääkkeitä enää valmistaa, koska ne eivät ole patentin suojassa eikä se ole enää kannattavaa. Eli millä tavalla aiotte nyt toimia, koska tämähän lääke, lääkepulahan koskee koko nais-Euroopan unionia? Ja enkö tilintarkastustuomioistuin voisi nyt sitten jotakin suosituksia antaa? Yhdysvalloissahan on olemassa tällainen julkinen laitos lääkeen valmistamista varten. Eli eikö tällainen vastaava pitäisi olla? 80 prosenttia aktiivisista varsinaisista aineista tuotetaan Aasiassa eikä Euroopan unionissa. Eli e, meillä ei ole minkäänlaista varmuutta siitä, että saamme näitä lääkkeitä. Emme ensiapu lääkkeitäkään valmista koko Euroopan Euroopan unionissa. Ehkä tässä nyt täytyy sitten ryhtyä vähän yhdysvaltalaismaisiin toimiin. Siellä nimenomaan julkisen strategian mukaisesti on ryhdytty valmistamaan niitä taas koti, kotimaassa. Kiitos. Kiitokset. Ja sitten Kochenska. Uh, we will have a speaker after you. Madam, please. Dziękuję panie przewodniczący, szanowni państwo. Przede wszystkim dziękuję za przygotowany dokument i ogromną e, pracę. Ja kiitos puheenjohtaja. Niin, kiitokset tilintarkastustuomioistuimelle tästä suuresta työtaakasta rajat ylittävästä terveydenhoidosta sen verran, että siinähän on melkoiset kunnianhimoiset tavoitteet, mutta sen käytännön toteuttaminen ontuu. Ja kun luin tätä asiakirjaa, kovasti kiinnostuneena tietenkin ja olen myös kuunnellut tässä korvat höröllä komission edustajia. Ja totta kai tähän pitää nyt kiinnittää enemmän huomiota, parantaa täytäntöönpanoa, kun rajat ylittävää terveydenhoito ja sairaudenhoito saattaa auttaa, mutta hoito saattaa poiketa kotimaassa erittäin paljon muissa valtioissa tarjotusta onko tässä tosiaan sitten aina palveltu kansalaisten oikeuksia. Jos ajattelemme tätä digitaalista maailmaa ja tietojen vaihtoa, yksiköt voivat käyttää näitä kaikkia hyväkseen. Tietojen vaihto eri valtioiden välillä, potilastietojen vaihto on kinkkinen kysymys kylläkin teknologisia välineitä meillä on, mutta katsotaan, minkälainen pitkän aikavälin suunnitelma tähän pitäisi nyt sitten saada. Minä olen sitä mieltä, että jäsenvaltioiden välillä pitäisi olla sellainen järjestelmä, joka nojaa näihin uusiin teknologisiin ratkaisuihin, esimerkiksi sähköisten lääkemääräysten yhteydessä tai allergioiden määrittelyssä, koska tämä voisi sitten palvella kaikkia niitä suuria, suuria joukkoja ihmisiä, jotka matkustavat maasta toiseen tai asuvat maasta toisessa maassa. Heidän pitäisi saada tuo, lääke, tuo sairaushistoriansa e, mukaan. Ja näin pitäisi olla tällainen eurooppalainen järjestelmä, järjestelmä, myös eurooppalainen järjestelmä, pitäisi olla harvinaissairauksille kautta unionin. Eli seuraavaa selvennystä kaipaisin, milloin komissio esittää selkeät mm, ehdotukset myös rahoituksesta terveydenhuoltoalalla. Ja entä sitten tuo viiteverkosto, milloin sitä aiotaan kehitellä, milloin se sitten voisi korvata kansalliset järjestelmät muun muassa. Tämähän on poliittisesti hankala kysymys, joten miten suhtaudutte tähän? Kiitos. Kiitos tästä. Niin, anteeksi, Mariam. Näin sinut kyllä, mutta en kirjoittanut nimeäsi ylös. Ähm, grazie, Ja minä luulin, että ignoreeraat minut aivan täysin. Niin, mitä tulee tähän viimeiseen huomioon, eli parempi potilaiden elintaso on tietenkin kaikkien meidän mielessämme, mutta Ehkäpä tässä kannattaa muistaa, että on olemassa myöskin potilaita, jotka eivät voi hyödyntää direktiiviä, tämänkaltaista direktiiviä täysimääräisesti. On olemassa muutama harva potilas, jotka todellakin tietävät, mitä oikeuksia heillä on. Silloin, jos he haluavat hoidatuttaa itseään kotimaansa rajojen ulkopuolella. Eli meidän on toimittava EUn laajuisesti. Onko tarjolla mitään parhaita käytäntöjä, käytäntöjä? Eli miten tätä tietoa voitaisiin jakaa kansalaisten käyttöön? Sitten toinen ongelmallinen asiakokonaisuus liittyy tiedonvaihdon viipeeseen – Eli silloin kun potilastietoja siirretään rajasta, rajan yli, miten tähän ongelmaan voidaan puuttua? Malta sijaitsee EUn periferiassa ja kysyisinkin, että miten voimme varmistaa, että potilastiedot liikkuvat maasta toiseen juoheasti, jos potilas tulee Euroopan reunamilta niin sanotusti. Niin, täällähän jokuinen kollega totesikin, että harvinaisten sairauksien suhteen on olemassa ongelmia, on olemassa miljoonia potilaita, mutta me emme oikein tiedä vielä, miten me voisimme näitä potilaita auttaa parhaalla mahdollisella tavalla. Te viittais, viittasitte puheessanne rahoitusmekanismiin, jonka pitäisi olla avoimempi ja yksinkertaisempi. Ja haluaisinkin kuulla vielä enemmän tästä aloitteesta tai ehdotuksesta. Ja miten me voisimme auttaa näitä kansalaisia ja potilaita? Please. Kiitokset. Ja nyt sitten Wells olkaa hyvä. Voi sitten vastata näihin kollegoiden kysymyksiin. Ja Täällä on vielä toinen kollega terveyspääosastosta, joka myös voi esittää puheenvuoronsa. Niin, anteeksi, vielä yksi kansanedustaja haluaa puhua. Sorry. Haasekan polka. Oh no, sorry, I'm sorry, okay. Yes, my brain is a little... Hetkinen, anteeksi. No, minun täytyy tästä kohta puoliin myös lähteä äh, puheenjohtajan paikalta ja Hasekamp tulee tänne minun paikalle, niin sitten kohta puoliin minä nyt tässä vähän sekoisin sanoissa. Olen iloinen aloit, voisessani aloittaa. No, komissio uh, oikeastaan voisi puhua ensin, se sopii minulle varsin hyvin. Aivan kuten tahdotte. okay, I'll, I'll, uh, I'll go. No, minä teen parhaani näiden kiinnostavien kysymysten kanssa. Ehkä voin aloittaa siltä asiasta, jonka useakin, joka tuli esille useassakin puheenvuorossa, me haluaisimme tietää enemmän eh, näistä todellista potilasvirroista tämän direktiivin pohjalta ja myös asetuksen pohjalta. Halusimme tehdä enemmän tältä, tältä, tältä osin tiimini ja minä itsekin olemme ö, eh, tarkastelleet näitä virta, virtauksia ja selvittäneet, mihin ihmiset menevät ja ja olemme yrittäneet spekuloida sitä, mitä, mikä ajaa ihmisiä minnekin. Kun tarkastellaan näitä numeroita, se ei ole loogista, että, että, että Ranskassa olisi, Ranska, jossa on paras terveydenhuoltojärjestelmä maailmassa, jossa myös WHO on, niin, niin että sieltä lähtee niin paljon ihmisiä muihin maihin saadakseen parempaa terveydenhuoltoa Tietenkin tässä voi olla kysymys yksilöllistä taudeista ja sairauksista, mutta se tuntuu olevan yksi melkoinen tekijä. Ranska on yksi niistä jäsenvaltioista, joka oli tehnyt eroa kahden mekanismin välillä, eli, eli direktiivi ja asetuksen mukaisesta toiminnasta. Se on minun käsitykseni kaksi kolmasosa, kaksi kolmasosaa näistä numeroista tulee yhdestä jäsenvaltiosta, joka ei tee tätä jakoa Siinä on ongelma numeroissa. Ja komissio vastauksessaan totesi, että e, e, ne meistä, jotka asuvat jossain muussa maassa kuin missä olemme syntyneet, e, niin todennäköisesti menevät kuitenkin kotiin saadakseen sitten tarvittavaa hoitoa. Että aika paljon rajat ylittävistä hoidosta tämän kahden mekanismin pohjalta on, koostuu ihmisistä, jotka mahdollisesti työskentelevät – Eh, eh, voidaan kuvitella, että virolaiset, jotka tekevät työskentelyä Suomessa ja saavat reseptinsä Suomessa, esittävät sitten sen kotonaan taas Virossa. Tämä saattaa rattaa liittyä myös hinna, hinnoitteluun. Olisi fantastisen kiinnostavaa saada lisää tietoa tästä eh, ja parempaa tietoa tästä. Mutta meidän täytyy toimia numeroiden ja lukujen pohjalta, niin kuin komissionkin Luulenpa Rova Mets esitti aika perustavanlaatuisen asian, joka liittyy järjestelmän monimutkaisuuteen, niin kuin, se, niin kuin potilaat sen näkevät, on yli enemmän kuin yksi mekanismi saada korvauksia. Ja tarvitsisin itsekin tässä rajat ylittävää terveydenhuoltoa, mutta luulenpa että tässä vaatii paljon potilaalta ymmärtääkseen, että mitä, mitä nämä mekanismit ovat. Ja jos minä yrittäisin katsoa keskipitkällä aikavälillä, niin haluaisin todellakin, että tehtäisiin arvio tästä kehyksestä ja sen yksinkertaistamisesta. Se tarjoaisi paljon enemmän siinä vaiheessa, siinä tapauksessa. Ja Täällä puhuttiin myös eläköitymisestä, eräät näistä potilasvirroista, viileistä maista lämpimiin maihin, niin, tai kylmistä maista lämpimiin maihin on varmasti liittyy tähän. Ja sitten tämä IT-järjestelmä ensinnäkin, että Eh, tämä ei kuulu pelkästään DG Santelle, vaan kokonaisuudessaan komissiolle. Siinä täytyisi pohtia vähän projektihallintaa ja ja, ja minkä, miten monimutkaisia nämä IT-projektit ovat. Meidän pitäisi saada paremmat kehykset, eh, selvittää, mitä tämä kaikki maksaa ja, ja miten saadaan käytännössä toimitettua tuloksia. Luulenpa, että jos olen tietoinen siitä, että kun yritetään, on yritetty ottaa käyttöön e-terveys, vaihtotietoja jäsenvaltioiden välillä, koska jäsenvaltiot voivat, jäsenvaltiolla voi olla itsellään monimutkaisia terveydenhuoltojärjestelmiä ja kansallisella tasolla tämä vaihto voi olla äärimmäisen vaikeata. Että tässä raportissa on todettu, että jossain vaiheessa ruvetaan keräämään tai suunniteltu tietojen keräämistä jäsenvaltiosta toiseen. Ei se tarkoita sitä, että jokainen terveydenhuoltojärjestelmän tarjoaja niin kuin, siis toimittaisi näitä tietoja, mutta tässä puhutaan ehkä rajallisesta määrästä tietoja. Tässä on valtavasti vaikeita projekteja pyöritettävänä, jos niitä aiotaan pyörittää tai päätetään pyörittää. Rehellisesti sanoen asiat etenevät. Aprikoin vaan, että onko tällainen keskitetty lähestymistapa nyt paikalla. Onko se nyt nykyaikainen? Se oli nykyaikainen ennen, mutta kun ajatellaan, minulla ei ole ratkaisua tähän, mutta en usko, että, että, että tällainen tämä rajallinen pääsy asioihin tässä pitää meillä pitäisi olla mahdollisuus, mahdollisuus selvittää muita ratkaisumalleja erilaisiin tilanteisiin, että yksi tapa ei riitä. Ja olen kaikki vastannut niihin kysymyksiin, johon katson pytsyväni vastaavaan. Tulisi mielelläni, palaisi mielelläni asia, sen komissio on puhunut, jos se on mahdollista. Kiitoksia. Yes, thank you for your answer. Kiitokset vastauksista. Ja nyt sitten terveyspääosaston yksikön johtajalle. Uh, Kiitokset. Kiitokset tilintarkastustuomioistuimille tästä tuesta. Nyt se auttaa meitä kovasti työssämme suhteessa jäsenvaltioihin. Ei pidä kuitenkaan unohtaa sitä, että terveys kuuluu kansalliseen toimivaltaan ja on selvää, että kun puhutaan tilasto, potilastiedoista esimerkiksi ja kansallisen rakenteen kehittämisestä, niin silloin tosiaan voidaan miettiä, että tällaisia niin vaihto vaikuttaisi siihen kovasti ja täytyy miettiä sitten Euroopan tasolla, millä tavalla nämä eurooppalaiset ratkaisut saadaan integroitua kansalliseen me todellakin haluamme kiittää tilintarkastustuomioistuinta, koska sen ehdotukset auttavat meitä direktiivin täytäntöönpanossa. Jos katsomme itse direktiiviä, niin on muistettava se, kuten jo sanottiinkin, että meillä on kaksi eri perustamisasetusta, asetus ja direktiivi. Me olemme pyrkineet kansallisin yhteyspistein tarjoamaan erityistietoa näistä eri lainsäädännön, kahden lainsäädännön yhteyspisteistä ja tukemaan tietoa hoidon saamisesta ulkopuo- ulkomailta ja eri valtiossa asuvan potilaan oikeuksista kuin eri valtiossa kuin kotimaassa asuvan potilaan oikeuksista. Ja näin mietimme sitten edunsaajia sekä asetuksen että direktiivin edunsaajia, niin kaksi miljoonaa eurooppalaisen sairausvakuutuksen käyttäjää on hyötynyt asetuksesta. Me olemme havainneet direktiivin mukaisesti vähemmän edunsaajia joka tapauksessa me pyrimme vahvistamaan eh, kansallisten yhteyspisteiden saamaa tukea, tarjoanneet niille välineistöä, käännöksiä kaikille kielille, myös eh, tämän, tästä verkostosta. Ja sitten jos ajattelen tuota e-health-asiaa, muistuttaisin siitä, että tämä on uusi ja monimutkainen tietojenvaihtojärjestelmäehdotus viranomaisten välillä. Se on vapaaehtoinen järjestelmä. 22 jäsenvaltiota on tässä mukana sitoutunut vuoteen 2022 mennessä tähän työhön. Me puhumme sitten muista kiväsevaltioista ja toivomme, että 27 jäsenvaltiota saataisiin tämän vuoden loppuun mennessä mukaan. Tuota verkkojen Euroopasta saadaan sille sitten rahoituksellista tukea myös. Ja kansalliset yhteyspisteet ovat myös tässä työssä mukana EUn tuella siis verkkojen Euroopasta saadaan tähän rahoitusta. Joka tapauksessa eh, tilanteen kehittyminen riippuu kansallisen tason perusrakenteiden kehittämisestä. Jotkut eh, valtiot ovat pyytäneet tällaisia eh, sähköisiä potilastietoja, toiset eivät. Tilanne poikkeaa toinen toisistaan hyvin kovasti. Tietojen vaihtoon meillä on olemassa tällaisia pilottihankkeita ja ensi vuoden toiseen vuosipuoliskoon mennessä saamme ensimmäiset alustavat tiedot Suomesta ja Virosta, 2700 lääkemääräystä näiden maiden välillä on nyt liikkunut ja kahdenvälisissä yhteydenpitoissamme olemme havainneet, että tässä oikeastaan 4200 on, lääkereseptiä on tavoitteena ja Tsekin tasavallan ja Kroatian välillä vastaavan tyyppinen lääkemääräysasia on olemassa ja siitä saamme tietoa sitten vuosineljänneskertomuksessa. Ja on saatu sähköisen terveysjärjestelmän e, hyväksi vihreää valoa e, esitet neuvostosta ja mahdollisesti saamme sitten teille tulevien kuukausien aikana välitettyä teille enemmän tietoa tästä terveyteen liittyvien tietojen vaihtamisesta. Kyse ei niinkään ole yhteen liittyvyydestä tai yhteenkuuluvuudesta. Me pyrimme vain selostamaan jäsenvaltioille sitä, millä tavalla tietoja pitäisi vaihtaa, suosituksia annetaan erilaisista standardeista, joilla tietoja pitäisi välittää ja minkälaisin ehdoin näitä tietoja välitettäisiin, taataksemme sen, että tietoja välitetään mahdollisimman turvallisesti, kun kyse on esimerkiksi siitä, että sähköisten tietojen, potilastietojen välittämisen veittäminen on kasvossa. ei välttämättä kaikkien valtioiden välillä, mutta rajaa valtioiden välillä. Ja tämä auttaa sitten säästämään. Eli samoja tutkimuksia ei tarvitse tehdä toisessa valtiossa taas uudelleen, jos kyse on laboratoriotutkimuksista esimerkiksi. ja IRNstä. Se on hyvin monimutkainen hanke ja nykyisellään meillä on siinä sitten 300 sairaalaa ERNssä mukana. Me nyt etsimme eri kumppaneita, liitännäiskumppaneita tähän sairaaloita, jotka toimivat viite sairaaloina harvinaissairauksien sairauksia sairastaville. Uskon, että meillä on pari sataa, yli 200 palveluntarjoajaa jäsenvaltioissa nyt yhteys, yhte, kumppania tässä asiassa ja parin viikon sisällä ilmoitamme uusista jäsenistä, mutta tämä prosessi tarvitsee kansallisen tason tuen eli ERN täytyy tukea. Meillä on kuitenkin yhtenäiset välineet tätä varten ja me olemme 740 paneelia jo järjestäneet eri harvinaissairaustapauksista. 2000 on tässä tietojen vaihtojärjestelmässä jo mukana ja me haluamme siitä sitten paremman vastaamaan osallistujien tarpeisiin. Meillä on koordinaattoreita ja tukemassa ERN-järjestelmää kansallisessa järjestelmässä ja tämän ja, ja takaamaan tämän integraation. Me takaamme valvonnan myös ERNssä. Ja tähän menee tietysti oma aikansa, jotta näemme, miten tämä ERN sitten käytännössä oikeasti toimii 2020-2023. Me tuemme tutkimusta ja kehitystä. Se on totta kai yksi ERNn tärkeä osanen harvinaissairauksia tulee Euroopassa tutkia. Nämä eivät ole mitään yksinkertaisia asioita, enkä voi muistuttaa siitä entistä enemmän, mikä teidän roolinne ja jäsenvaltioiden rooli on siinä, että tukisitte tätä järjestelmää. No rahoituksesta sen verran. Unionin sosiaalirahasto plus tukee ERN hallinnollisissa töissä koordinaattoreita erityisesti miljoona euroa suurin piirtein on tuo raha. Ja näin jäsenvaltioiden täytyy sitten koordinoida tilannetta kansallisesti, erityisesti Ranska, Saksa, Belgia ja muut valtiot, jotka ovat toimineet tässä aika lailla systemaattisesti. Ja koordinaattorit ovat hyvin tyytyväisiä tähän ja myös komissio sekä potilasjärjestöt. Euroopan monivuotisessa rahoitusjärjestelmässä myös puhutaan tuesta AIDS-rakenteelle ja tämä sekä Euroopan tasolla voidaksemme ottaa järjestelmän käyttöön, mutta myös koordinaattorien tasolla ottaaksemme, saadaksemme sitten sairaaloille tällaisen helpdesk-järjestelmän käyttöön. Tämä on innovoiva uusi hanke. Komission jäsenvaltiot ja koordinaattorit ja te kaikki vie, me viemme tätä asiaa sitten käsi kädessä eteenpäin potilaiden hyväksi. Täytyy jatkaa tätä rataa. Haasteet kasvavat. On selvää, että haasteita tosiaan on vaikka kuinka paljon, emmekä me pelkästään komissiossa yksin näistä haasteista selviä, vaan tarvitsemme teitä kaikkia ja toivon, että äh, tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen avulla ja teidän tuella me pääsemme sitten jo eteenpäin. Thank you very much. Um, I'm looking around. Are there... Paljon kiitoksia. Onkohan vielä muita puheenvuoropyyntöjä, kysyttävää? Onkohan joku kysymys jäänyt vailla vastausta. Kosa, kollega Busoi, olkaapas hyvä. Well, uh... Kiitoksia paljon. Kiitän esityksistä ja, ja positiivista mukaan, mukanaolosta, jotta voidaan kehittää potilaan liikkuvuutta äh, Euroopan unionin alueella. No, rajat ylittävää terveydenhuolto ja mahdollisuudet Euroopan kansalaisilla hakea terveydenhoitoa joka osittain tai kokonaan korvataan. Tämä ei ole kaikista käytännöllisin ja konkreettisin etu viime vuosina terveydenhuoltosektorilla ja on hyvä, että saadaan hyvä täytäntöönpano tähän, tälle direktiiville. On kaksi pit, isoa estettä potilaiden edessä, jotka tarvitsevat terveydenhuoltopalveluja muissa jäsenvaltioissa – joka on, no esimerkiksi toinen, yksi on tämä korvaus, ja siinä on eroja jäsenvaltioiden tasolla. Totta kai on myös, tämä liittyy suoraan mahdollisuuksiin ja budjetteihin jäsenvaltion tasolla. Olin, olin olin taannoin Romanian kansallisen terveydenhuoltojärjestelmän puheenjohtaja ja, ja, ja näiden hoitojen korvaukset ulkomailla olivat hyvin alhaalla ja tämä lienee tilanne muissakin jäsenvaltioissa, mutta budjetin lisäksi eräissä jäsenvaltioissa menettelytavat ja byrokratia ovat hyvin vaikeita ja monet potilaat ovat eivät vaan jaksa pyytää enää korvausta, vaikka se, kun summat saattavat olla pieniä. Ja sitten, ja sitten meidän tulee toisekseen jatkuvasti arvioida tila, tilannetta, että missä, missä tapauksessa tämä luvan saanti etukäteen on, on tarpeen ja onko taustalla todellista syytä ja sitten nämä Euroopan äh, referenssiverkosto on, äh, on onnistunut, se on menestystarina. Ja se antaa äh, lisää potkua yhteen toimivuuteen tulevaisuudessa. Meillä on tilanne, jossa voi Euroopan tason terveydenhuolto tiedot voidaan kytkeä yhteen ja tämä silloin tehostaa palvelujen tasoa ja palvelujen laatua potilaille, jotka hakevat terveydenhuoltopalveluja useammassa kuin yhdessä isänmaassa. Kiitos. Thank you. Uh, I don't see any... Kiitos. Muita kysymyksiä ei taidakaan enää olla. Mielestäni tähän saatiin jo ainakin osittainen vastaus Haluaako vierasta joku vielä kommentoida kuulemaansa? Support for the... Niin ehkä tästä jäsenvaltioille tarjotusta tuesta korvausjärjestelmien parantamisessa. Komissio käy kahdenvälisiä neuvotteluja. Meillä on parhaat käytänteet työryhmiä myös ja direktiivin täytäntöönpano ei tosiaan ole ihan tyydyttävä vielä. Ja vielä sitten moniin aikaisempiin harvinaislääkkeistä. ja Ne eivät kuulu tähän direktiiviin, mutta komissio on myös sitten tätä uutta lakisäädäntöpakettia arvioimassa. Very much. Uh... Oikein paljon kiitoksia. Ilmeisesti vielä kollega Metsihan lopuksi. Last question. Pari lyhyttä kysymystä näin loppuun. ERN. Miksi komissio ei voisi suositella vahvasti, että ERN integroitaisiin virallisesti terveydenhoitojärjestelmään? Sitten meillä olisi kestävyyskunnossa ja rahoituskunnossa ja niin poispäin, joten tämän verran komission suuntaan. Ja tilintarkastustuomioistuimelta tiedustelisin seuraavaa. kolleganihan jo tiedusteli seuraavaa, eli jos katsotaan hyviä ja haittapuolia, joita tähän auktorisointiin liittyy, voisin tietenkin puhua tämän puolesta, mutta oletteko tätä ennakkohyväksyntää analysoineet laisinkaan? Koska sekin jollakin tavalla rajoittaa liikkuvuutta potilaiden osalta. Oletteko tätä kysymystä analysoineet laisinkaan? Siinäpä kaikki, kiitoksia. Briefly. Kiitokset ja sitten vielä lyhyet vastaukset. No, ensinnäkin alussa en puhunut parhaista käytänteistä. Tiimi on kertonut mulle, että Ruotsi on, antaa hyvin tietoja eh, ja kertoo, mitä tapahtuu myöhemmin prosessissa. Ja olen samaa mieltä siitä, että että on erilaisia tapoja saada korvaus eri jäsenvaltioissa. Ja se vaikuttaa siis tähän, äh, tämä liittyy tähän etukäteislupaan. No, äh, terveydenhuolto on kuitenkin kuuluu kansalliseen toimivaltaan, ja jos jäsenvaltiot voivat järjestää oman järjestämisen omalla tavallaan, ja siinä syntyy sitten vaikeuksia joskus rajalla monissa jäsenvaltioissa on strategia harvinaisten tautien osalta, ja me olemme pohtineet sitäkin. Olisi kiinnostavaa nähdä, kuinka moni jäsenvaltio on, on kytkenyt tämän strategian harvinaisista taudeista myös tähän rajat ylittävään terveydenhuoltojärjestelmään. Ehkä tätäkin voitaisiin kehittää osana kansallista politiikkaa. Tämä oli kaiketi siinä ne, mitä halusin sanoa, että lyhyesti virsi kaunis. Oikein paljon kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä ei tarkkaan enää olla, joten voimmekin päättää keskustelun tästä asiasta tähän. Rajat ylittävä terveydenhuolto on tälle valiokunnalle erittäin tärkeä asia, joten palaamme tähän tulevaisuudessa paljonkin. Ennen kuin päätän kokouksemme, niin toteaisin vielä sen verran, että jatkamme iltapäivällä puoli kolmelta. Silloin keskustelemme komission edustajan Vellan kanssa monimuotoisuudesta. Ja eipä sen kummempia kuin hyvä ruokahalua nähdään iltapäivällä.